Tervetuloa. Otamme Lätkäristämme uudestaan päivän kokouksen ja aloitamme äänestyksillä. Ja meillä on keskustelu komission varapuheenjohtajan Rova Redingin kanssa. Ja sen lisäksi keskustelemme myös yhdestä asiasta, joka on esityslistalla. Ensimmäinen asia on joka on tutkimuksen seitsemännen puitehman väliarviointi. Ja tässä me siirrymmekin välittömästi äänestykseen. Noin. Aloitamme äänestyksen. Kysymys on siis seitsemännen puitehman väliarvioinnista. So we vote on block from Äänestämme yhtenä koko, kokonaisena tarkistuksesta neljä, tarkistukseen kolme, äänestys yhtenä kokonaisuutena, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus viisi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kiitos ja kiitos myös Rova Thompsonille, joka luonnosteli tarkistukset ja nyt sitten äänestämme EUn kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutusten lisäämisestä. Niin, äänestämme siis siirrymme suoraan äänestykseen. Ensin tarkistukset, tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä. Tarkistamme. Tarkistamme. Tarkistus neljä äänestys alkaa. Ja tarkistus kolme äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Mrs. Um, Matera. Matera. Oh, ho dimenticato la... Anteeksi puheenjohtaja. Unohdin äänestyskorttini. Avustajani on tulossa, mutta voitteko merkitä ylös vasta ääneni? Kiitos. favor. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Ja nyt äänestämme tarkoituksesta 5, 2 ja 1. Äänestämme yhtenä kokonaisuutena puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kiitos. Ja nyt sitten annan puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Jaarokalle. Olkaa hyvä. ladies and gentlemen. Hyvää huomenta. Jotta silmäystyksen nopeasti haluaisin sanoa, että on ilo, että olen nyt johtamassa äänestystä puheenjohtajan mietinnöstä. Tämä on pitkä lista, joka meillä on edessämme. Niin. Ehkä rouva puheenjohtaja haluaisi aluksi käyttää puheenvuoron esittelijänä. Kiitos. Aion olla lyhyt sanainen. Haluan vain ilmoittaa sen, että haluan kiittää lämpimästi kaikkia kollegoja ja valiokuntaa. Olen kokenut, että asia on herättänyt paljon innostusta ja että on ollut voimakas tahto huolehtia siitä, että saamme hyvän mietinnön aikaiseksi. Minä olen pyrkinyt todella keskittymään todella tärkeimpään, ehdottomasti tärkeimpään, niin että mietinnöstä ei tulisi liian kattavaa, vaan että olisimme konkreettisia siinä, mitä ehdotamme. Minä olen myös hyväksynyt hyvin suuren joukon tarkistusesityksiä, joita minä olen pitänyt sellaisena, että ne ovat parantaneet tätä mietintöä. Minä toivon, että voimme saada hyvän mietinnön, joka lähettää selke- selkeän viestin siitä, mitä valiokunnan mielestä tulee tehdä, jotta voidaan estää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Minä toivon, että voimme huolehtia siitä, että saamme konkreettisen mietinnön, joka ei ole liian kattava ja joka ei millään tavoin lisä niin, siis minusta on tärkeintä se, että me olemme mahdollisimman konkreettisia ehdotuksissamme. Ja tästä syystä minä itse olen ottanut pois joitakin omia ehdotuksiani juuri siksi, että mietinnöstä tulisi selkeä ja johdonmukainen. Nyt toivon, että saan voimakasta tukea valiokunnalta jotta voimme osoittaa, että tämä on erittäin ajankohtainen asia myöskin tasa-arvon lisäämiseksi, siis se, että taistelemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kiitos. Kiitos. Näin sitten aloitamme äänestyksen kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimme tarkistaa. Niin. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 32 ääntä annettu ja hylätty. Sitten 58. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 60. Puolesta, vastaan. Vain jos 58 hyväksytään, siis 58 hylättiin, joten tarkistus 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 61 puolesta, vastaan. Tämä on tarkistettava. Tarkistamme tarkistus 61. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Puolesta 21, vastaan 1, tyhjää 10. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kolmenäinen enemmistöllä. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta, ajanteeksi se raukeaa, 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60, siis 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää Voisimmeko tarkistaa? 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 73. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 72. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 74. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 75 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 76 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 80. The vote is open. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81. Anteeksi, se raukesi. 78. Niin, anteeksi. 81. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 78 raukeaa. 80. Kahdeksankymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhden tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. se hyväksyttiin, hylättiin vain yhdellä äänellä, yhden enemmistöllä. Joten 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Siis 90, tarkistamme tarkistuksen 90. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 18.15. Äänestin tässä vahingossa vastaan, vaikka halusin ääntää, äh, äänestä puolesta. Pyydän anteeksi, eli puolta ääni. Rejected. Sitten mm, äänet muuttuvat 16.17. Rova Figueredo. E niin, minäkin vähän sekaannuin tässä. Luulin itse asiassa, että äänestimme eri kohdasta. Tein aivan samoin, ikävä kyllä. Joten pyytäisin, että toiset pääsiin äänestys, olkaa hyvä. Okay, it was uh, rejected seven. Se hylättiin äänin 17.18. Otamme huomioon myöskin, myöskin teidän äänenne. 87. Hyvä, äänestetään uudestaan. Siis tarkistus 90, 90, 90, 90. Okay, amendment 90 open, closed. Äänestys on päättynyt. 17.16 äänin. Se siis hyväksyttiin. No niin, tarkistus 89. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt seuraava, siitä emme äänestä. 91. 91. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 94. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 92 raukeaa. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 95 raukeaa. 93. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se hylättiin. Ja nyt 96 on seuraava äänestys alkaa. Anteeksi, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 98 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 99 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta, 98 ei hyväksytty, joten 97 ei raukea. 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt sata puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 15.17 hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 osaa osa kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 140 osa 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava vedetty pois, 106 vedetty pois. 114 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 ääntä puolesta, 13 vastaan, eli hyväksytty. Seuraavaan kielen, siitä me emme äänestä. Sitten näistä... Seuraava on 112. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 113. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 113. Äänestys alkaa. Siis 113. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 107 otan sitä myöhemmin. Nyt siirrymme No niin, on 120 Rova Hannibalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 127. Äänestys päättyy. Hylätty. 18.14 äänin. viisi ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17.15 äänin. Kohta kolme. Tarkistus 128 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 129 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 116 vastaan 15 puolesta, joten hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 raukeaa ja 33 myöhemmin. 134 on seuraava puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 tarkistetaan. 136 tarkistetaan. Äätys päättyy 16 vastaan 15 puolesta, joten hylätty. 137 on seuraava puolesta vastaan tyhjää puolesta. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 a. 142 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 143 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 145 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 147 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 147. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 ääntä 19 vastaan 13 puolesta hylätty. Seuraava on 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää. Uusitaan. Vain. Siis 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 tarkistetaan. Kolmekymmentä yksi ääntä annettu, äänestys siis päättyi, 26 puolesta viisi vastaan, hyväksytty. Hyväksytty. Sata 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 53 was, was not adopted. 53 was up, more up. Okay, sorry. 150. Anteeksi, 154 on seuraava puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 157 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 158 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Hyvä. 105, 160 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Sosialistit eivät nostaneet käsiään. 160. Äänestys päättyy. No niin, hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 168. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 vastaan 15 puolesta. Rau hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160, tarkistetaan. 166 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 on seuraava. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta. 175 puolesta vastaan. 175 vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 175. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 177. Puolet se raukeaa. 178. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 raukeaa. Haluatteko, että tarkistetaan Rova Thompson? Hyvä. 178. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Menee, äänet menevät tasan, hylätty. 100, 100 80 on seuraava puolesta vastaan. Nyt ei kukaan enää nosta. Se hylättiin. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänen 22.9. Yksi tyhjää. 184 on seuraava puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 186 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistetaan. Tarkistus yhdeksän. tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, Okay, then we go to this one. 105 adopted, so therefore 11 falls, 15 falls, 14 falls. 12 is next one, 4 Amendment 12. Five rows down. Four against. 12 tyhjää hyväksytty. 18 is the next one. 18 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 18 Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Kaksikymmentäneljä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 27 oli aivan sama. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 30 uudestaan äänsokaa. Päättyy hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme 34 uudestaan ensi alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 15, 16, yksi tyhjä, hylätty. Ja 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 38 vuorossa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. 38 saa. päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty kyllä. 39 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten jos on kappale D. A. 41 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Varmaankin täytyy toinen osa tarkistaa 41 ensi alkaa. Hyväksytty toinen osa. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää Neljäkymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä. No tarkistan vaan. Ai kukaan ei pyytänytkään selvä. 46 raukeaa. 45 puolesta vastaan tyhjää. Minusta tämä on hyväksytty, mutta tarkistetaan 45. Äänestys päättyy. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta siis tarkistus 48. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta. Ai se raukeakin 49. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme tuloksen. Äänestys päättyy. 54 siis vuorossa hylätty yhdellä äänellä. Ja seuraavaksi 55 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni se on hyväksytty, mutta tarkistamme. Toivottavasti tämä on viimeinen kerta, kun joudumme näin tekemään. 56 äänestä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestyspäätö hyväksytty 18.11 tuloksella. Sitten johtokappaleen viitteis, Ensimmäinen viite 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän, koska huomaan, että ihmiset vähän putosivat kärryltä. Joten tarkistus neljä, äänestys alkaa. Vielä yksi, yhden pitäisi äänestää. Hän ei halua, että näistä päättyy yllätty. Koska 14.14 tulos sitten tarkistuksen viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin. Koko mietintö koneäänestyksenä, joka alkaa. Kahden pitäisi vielä äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta. Kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia kovasti teidän kärsivällisyydestänne. Just information. We will... Tiedoksi vain. Me aloitamme aivan kohta kokouksemme uudestaan, mutta nyt odotamme Rova Redingia. Joten kärsivällisyyttä ihan pari minuuttia. Could I, could I Mrs. Take, Sinclair. Could I take this moment while we're waiting for Miss Redding? Um, last week, as we know, was the International... Kuten tiedämme, oli kansainvälinen naisten päivä, oli tällainen aamiaiskokous Rova Redingin ja herra Baroson kanssa. Ja otin tämän esiin, olen ottanut tämän valiokunnassa esille aikaisemmin, haluaisin kysyä teiltä, uskotteko, koska, uskotteko te laatuun, Rova Svensson, miksi en voi osallistua näihin kokouksiin? Minä tiedän tämän virallisen vastauksen, mutta miten kukaan näistä ihmisistä, jäsenistä, jotka ovat täällä läsnä, kutsua itseään demokraatiksi, kun yksi jäsen. Minä edustan viittä miljoonaa ihmistä. Jotkut jäsenet tässä valikunnassa siellä heidän maissaan ei edes näin paljon ihmisiä, mutta minä en voi käyttää omaa demokraattista oikeuttani tässä valikunnassa, koska en voi osallistua koordinaattorin kokoukseen, en voi edes käyttää ääntäni nimittääkseni jotakin muuta tähän. Joten miten te voitte kutsua itseään demok- demokraattiksi, kun jatkuvasti epäätte minulta läsnäolon koordinaattoreiden kokouksessa, eikä minulla ole yhtäläistä sananvaltaa? Eh, Kiitos siitä, että otat esille asian niin, että me kaikki voimme tehdä selväksi, mistä tämä johtuu. Ensinnäkin kysymys on säännöistä, jotka eivät koske pelkästään meidän valikuntaamme. Kysymys on säännöistä, jotka koskevat kaikkia valikuntia parlamentissa. Ja aamiaisille, joka järjestettiin kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi, sinne oli kutsuttu kun sinne oli kutsunut komission puheenjohtaja Barroso valiokunnasta, mutta on kysymys niistä säännöistä, jotka koskevat valiokunnan toimintaa ja koskevat silloin myöskin tällaisia kutsuja, joita komission puheenjohtaja Barroso esittää. Kysymys on siis säännöistä, jotka ovat olemassa ja jotka koskevat kaikkia valiokuntia ja joita, joihin me emme voi vaikuttaa. Tämän keskustelu pitäisi käydä silloin kun tavoitteena oli siis sääntöjen muuttaminen. Meidän valiokuntamme ei voi muuttaa valitettavasti näitä sääntöjä. Ähm, kuitenkin nopeasti, että kun komissaari Reding on paikan päällä. Rova Reding, haluaisin hiukan teiltä, te, teidän tiedoksenne, minä kerron tästä viime viikosta aamiaiskokusta, koska ri, riippumaton jäsenenä minulla on oikeutta olla koordinaattori. Oikeastaan puheenjohtaja, minä kysyn, kun te sanoitte, että ette voi vaikuttaa sääntöihin, mutta te Täällä kuitenkin voidaan esittää valituksia ja minä haluaisin jonkin verran keskustelua jossakin vaiheessa ja jon, jonkinlaisen valli, valituksen puhemiehelle. Tämä on teidän valtuudessanne ja haluaisin tukea kollegoiltani tässä asiassa. Ja jos on kollegoja, jotka eivät tue sitä, että minä olisin mukana demokraattisessa prosessissa valiokunnassa, niin haluaisin kyllä kuulla teiltä syitä, miksi näin on. Kiitos. Voin Kuten sanon aikaisemmin, voin ilmoittaa siitä, että tämä on yleinen sääntö. Jos Rova Sinclair haluaa toivoa. Okay, that's what about... Kysyn teiltä. Minä vain yksinkertaisesti olen tätä kysynyt. Niin, olen yrittänyt vastata kysymykseen toteamalla, että, että kun on kysymys yleisestä säännöstä, me emme voi muuttaa sitä valiokunnassa. Mutta jos Rova Sinclair toivoo, minä olen jäsenenä pu- valikuntien puheenjohtajien kokouksessa, ja siellä voisin ottaa esille tämän kysymyksen. Tämä oli minun vastaukseni, Rova Sinclair. Joo, No niin, nyt olemme tulleet kohtaan 14, ja haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan Rova Redingin jonka kanssa meillä nyt on tilaisuus keskustella meidän prioriteeteistamme. Ja odotamme mielenkiinnolla myös sitä, että saamme tietoa yhteisestä työstä, kun on kysymys tasa-arvoasioista. Joten lämpimästi tervetuloa ja annan välittömästi puheenvuoron Rova Redingille. Meillä on aikaa puolitoista tuntia keskusteluun ajatusten ja mielipiteiden vaihtoon. Minä toivon, että tämän ajan puitteissa voimme noudattaa tätä aikaa ja että saamme aikaan mielenkiintoisen keskustelun. Joten vielä kerran lämpimästi tervetuloa Rova Reding ja puheenvuoroon nyt sinun, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, me olemme tavanneet ainakin joidenkin kanssa teistä ei niinkään kovin kauan sitten. Ja nyt jälleen on virallinen tilaisuus keskustella sukupuolten välistä tasapa- äh, tasa-arvosta teidän kanssanne. Ensinnäkin haluan sanoa, kuinka iloinen olen Rova Medeltsevan mietinnöstä ja Giovanna Plamin mietinnöstä koskien tasa-arvoa ja köyhyyttä. Tämä hyväksyttiin viime viikolla täysistunnossa. Nämä ovat tärkeitä elementtejä, jotka tietenkin otamme huomioon työssämme, koska tehän tiedätte, että tasa-arvo miesten ja naisten välillä on edelleenkin tavoite, johon pyritään ikävä kyllä epätasa-arvoisuutta vielä on huomattavassa määrin. Vaikkakin naiset voivat äänestää, tehdä työtä, mutta edelleenkin heille maksetaan vähemmän palkkaa. Edelleenkään he eivät ole läsnä päätöksentekopaikoilla niin kuin pitäisi olla, tai siinä määrin kuin pitäisi olla. Puheenjohtaja, jos sallitte, tarkastelen hiukan, mitä viime vuodesta on tapahtunut tähän asti. Uskon, että viime vuonna oli tärkeä vuosi sukupuolten tasa-arvon kannalta, koska ensimmäistä kertaa komissio sitoutui saamaan aikaan tasa-arvon kaikessa poliittisessa työssä, oikeus naisten peruskirja, jonka komission puheenjohtaja 26 komissaari allekirjoittivat. Ja sitten tuli tämä strategiatasa-arvosta naisten ja miesten välillä syyskuussa 21. päivä viime vuonna ja sitten toimintasuunnitelma, jolla pyrittiin edistämään sukupuolten tasa-arvoa 2010-2015 vuosina, joten tämä antaa meille todellisen tiekartan sen suhteen, mitä aiomme tehdä, tulemme tekemään tulevina vuosina. Te muistatte tämän, nämä viisi painopistealuetta. Ensimmäinen taloudellinen riippumattomuus ja tässä kohtaa voin jo osoittaa teille, kuinka kyseinen peruskirja on vaikuttanut työhön, jota Eurooppa 2020 strategian kohdalla on tehty, koska naiset otettiin mukaan kaikkiin näihin kysymyksiin. Esimerkiksi 75 prosentin työllisyysprosentti, joka kuuluu tähän 22 Me, tiedämme, että tämä, me kaikki tiedämme, että tämä saavutetaan vain, jos käytämme käyttämätöntä potentiaalia, jonka naiset muodostavat. Ja jos huomattavasti parannamme naisten osallistumista työmarkkinoille, joten tasa-arvo sukupuolten kesken on myös vahva pilari työllisyyssuuntaviivoissa. Miksi näitä eroja sitten tulopuolella vielä löytyy? Tehän tiedätte, että on, naiset ovat enemmän epätyypillisissä ja osa-aikatyötöissä ja samoin uran keskeytyksiä heidän kohdallaan enemmän. Tämä tietenkin johtaa keskiarvoon, joka on alhaisempi naisten kohdalla kuin mie- miehillä. Ja ennen kaikkea, ja täh- tähän liittyy myös tämä tärkeä mietintö naisten köyhyydestä, tämä johtaa alhaisempaan eläketasoon. ja on olemassa uhka, riski köyhyydestä naisten kohdalla vanhoina. Komissio on sitoutunut valkoiseen kirjaan eläkkeistä 2011 loppupuolella ja tässäkin asiantuntijaverkosto su- tasa-arvosta ja sosiaalista osallistamisesta on otettu mukaan tähän työhön, joten jälleen tämä vain osoittaa, mihin tämä peruskirja on johtanut. Kaikki toiminnat ja politiikat, joita kollegani vievät eteenpäin, niihin liittyy ja vaikuttaa myös tasa-arvo. Yksi ongelmista tietenkin on sellainen kysymys, joka teillekin on tärkeä kysymys. Miten sovitetaan yhteen yksityiselämä ja työelämä? Me kaikki tiedämme, että Barcelonan tavoitteet lastenhoidon kohdalla eivät ole saavutettuja. Ei ainakaan useissakaan maissa tai monissakaan maissa, eikä sen asteisesti kuin haluaisimme. Ja jäsenvaltioiden täytyy lisätä ponnisteluitaan. Viime viikolla juuri muistutettiin EPSCO-neuvostossa asiasta. Mutta tehän tiedätte, meillä on tavoitteita. Ministerit sanovat kyllä, kyllä, kyllä, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu. Joten todella tämä on varsinainen ongelma, että Barcelonan tavoitteet lastenhoidon suhteen eivät ole toteutuneet. Sitten perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta. Siihen liittyy myös direktiivi äitiyslomasta. Tehän tiedätte, että olemme nyt aivan pahtitilanteessa, koska ensimmäinen käsittely parlamentissa sitä suuri osa jäsenvaltioista pitää tätä täysin hy- mahdottomana hyväksynä, hyväksyä. Eivätkä he edes halua keskustella tästä. Se lykätään nurkkaansa ja siellä se pysyy. Ja he, he osoittavat, että te et pidä tästä tilanteesta. Ja tämän takia minä olen ryhtynyt aloitteeseen puheenjohtaja ilman, että olen pitänyt tätä lupaa, että keskustelisimme puheenjohtajavaltioiden kanssa ja pohtisimme, eikö olisi mitään keinoa vapauttaa tätä pattitilannetta, koska kaikki pysyvät tiukasti omassa kannassaan. Se ei todellakaan oikein auta, koska naisilla ei tässä minkäänlaista etua, tai tästä synny mikästä etua heille. Miksi me palaisi komission ehdotuksen, joka on ilon standardien mukainen, eikä se aiheuta mitään järkyttävän suuria summia kustannuksia jäsenvaltiolla budjettikurin aikoina. Ehkä tämä voisi olla pohjana kompromissille. Lisäisin tähän tällaisen hyvän ajatuksen, joka esitettiin parlamentin tarkistuksissa, nimittäin tällainen näissä pasarilausekkeissa äitiysloman ja muiden vanhempainlomien väillä Ehkä voisimme keskustella tästä. Tämä voisi olla tie ulos umpikujasta. Minä tulen toimimaan tässä aivan vilpittömänä välittäjänä, jotta nähtäisiin, mitä voidaan saavuttaa ja josko ehkä Unkari puheenjohtajan valtiona tai sitten Puola omalla kaudellaan voi saada vakuuttuneeksi jäsenvaltiot siitä, tai saisi heidän ulottavaisensa, että ovat nyt hiukan järkyttyneitä ja etsittäisikin sitten yhdessä mahdollista ulospääsyä. Olen tietoinen siitä, että naisten asian valiokunnalle on erittäin tärkeää vanhempain, anteeksi, isyysloma me olemme tehneet tutkimuksen kustannuksista ja hyödyistä, joita syntyy isyyslomista. Tämä tullaan saamaan käyttöön luettavaksi kesän mennessä. Silloin meillä on esitettävämme erittäin konkreettisia, kouriin tuntuvia tietoja, jotta sitten nähdään, miten asiassa voidaan edetä. Sitten toinen tutkimus. Öö, oho, hoivaajien lomista, siis vanhem, jos on vastuussa vanhemmissa niin edelleen. Tätä, tämä tutkimus on aloitettu, katsotaan minkälainen tilanne on jäsenvaltiosta ja onko mahdollista ottaa käyttöön tällaisia toimenpiteitä EU-tasolla. Tässä tuloksia tullaan saamaan vuoden lopussa. Sitten palkkakuilusta naisten ja miesten välillä palkoista. palkoissa. Mielestäni meidän edelleenkin pitäisi pyrkiä avoimuuteen koska monet ihmiset eivät ole oikein tietoisiakaan ongelmasta vielä. Joten kaikki, mitä tähän mennessä olemme tehneet, kaikki ponnistelumme, esimerkiksi yhtäläinen palkkapäivä, jo, joka oli pidetty ensimmäistä kertaa 5.3. Euroopassa. Tämä on tällainen aloite, jonka, jollaista pitäisi vahvistaa yhtäläisen palkan päivä. Miksi se pidettiin 5.3. yksinkertaisesti siitä syystä, että tämä on juuri se hetki, kun otetaan tämä keskipalkka naisten ja miesten välttämättä, ja silloin mm, naiset alkavat saada maksua ensimmäisen 63 päivän aikana. Nämä ensimmäiset 63 päivää tehdään tavallaan työtä ilmaiseksi. Tämä yhtäläisen palkan päivä tulee vaihtelemaan sen mukaan, kuinka tämä haarukka kehittyy palkkaerojen suhteen. Oma yksikköni on aloittanut tutkimuksen, jotta arvioitaisiin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita syntyy tällaista aloitteista, joilla pyritään tarttumaan palkkakuiluun ja tulokset saadaan 2011 syyskuussa. Palkan avoimuuskysymys tulee olemaan er, erittäin korkealla asemalla, ä, tilalla ja tulemme analysoimaan tätä. Ja useitakin tutkimusta tullaan tekemään. Yksi tulee eh, kesällä isyyslomasta, sitten palkkakuilusta taas tutkimus julkaistaan syks- syyskuussa ja sitten hoivaajien lomista myös myöhemmin. Ja näin voimme todellakin vakavissamme ryhtyä työhön tältä pohjalta. Sitten toinen tärkeä kysymys, jonka haluan ottaa tässä esille, on väkivalta naisia kohtaan. Teidän mietintönne, rova puheenjohtaja, ottaa esille monia tärkeitä kohtia. Ja olen sitä mieltä, että meidän tämänhetkinen työmme tulee vastaamaan moninkin teidän esittäminne ongelma kysymyksiin. Kuten on luvattu, uhrien oikeuspaketti tulee olemaan käsittelyssä pöydällä tämän vuoden toukokuussa. Paketti tulee varmistamaan sen, että uhrit, jotka tietenkin kattavat myös väkivallan uhrit, naiset, he saavat, heidän oikeutensa toteutuvat ja saavat sen suojan ja turvan, jota tarvitsevat. Sitten tulee olemaan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, mutta myös taloudellista tukea, annetaan äh, kansalaisjärjestöille, paikallisviranomaisille, että voidaan kehittää rajat ylittäviä hankkeita, joilla pystytään taistelemaan väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu naisiin, lapsiin ja nuoriin ihmisiin. Tämä on jatkuvaa työtä, sitä tehdään siis nyt ja uskon, että tämä uhrien oikeuksien paketti tulee olemaan erittäin tärkeä teidän valiokunnallenne. Nyt sitten aiheeseen, jonka parissa olen varsin tiivisti tehnyt työtä viime viikkojen aikana naisten osallistuminen päätöksentekoon. Te tiedätte, että edistyminen on ollut varsin hidasta. Paljon on tästä keskusteltu. Naisten päivän kansainvälisen, naisten päivän tiimoilta, joten ei pidä toistaa. Varmasti tekin olette nähneet tällaisen julkaisun sukupuolten tasa-arvosta liike-elämässä. Löytyy faktaa ja monenlaista lukua, joten kerroinkin teille jo aikaisemmin, tavasin pörssiyhtiöiden johtajia huippukokouksessa Brysselissä ensimmäinen maaliskuuta, jotta keskustelisimme naisten aliedustuksesta johtokunnissa. Siellä monet halusivat vapaaehtoisesti pyrkiä lisäämään naisten osallistumista tai enemmistöitä tätä mieltä. 30 prosenttia prosenttia 2015 ja 40 prosenttia heidän pitäisi olla vuonna 2020 mennessä. Ja tämän takia olenkin haastanut pörssiyhtiöt ottamaan mukaan naisia johtokuntiin ja sitoutumaan tähän vuote äh, maaliskuun 12 mennessä. Ei haluta vain kauniita sanoja, vaan todellakin konkreettisia päätöksiä johtokunnissa jo sen suhteen, että naisia tulee huippupaikoille lupauksia siitä, että poistuvat jäsenet korvataan pätevillä naisilla. Toistan pätevillä naisilla aina tätä allekirjoitan. Me emme halua mitään kiintiönaisia. Haluamme naisia johtokuntiin, koska naiset osaavat työn, koska ovat hyviä, koska he tulevat auttamaan yritystä kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla. Joten aktiivinen pätevien naisten rekrytointi myös keski- ja huippujohtotasolle on erittäin tärkeässä asemassa ohjelmassa ja olenkin tyytyväinen luonnoksesta jonka Rouva Kratsa on laatinut. Siinäkin käsitellään tätä kysymystä. Ja huomaan, että olemme samaa mieltä siitä, että suurten yritysten pitäisi saada nyt ensin tavallaan viimeinen mahdollisuus tehdä konkreettisia, ottaa, te, ryhtyä konkreettisiin näkyviin toimenpiteisiin ja lisätä naisten edustusta yritysten johdossa ennen kuin ryhdytään sitovampiin toimenpiteisiin, joita sitten asetetaan jo ensi vuonna, jos yritykset eivät tähän itse ryhdy ja pysty. Joten haluaisin, että kaikki sanoisimme avoimesti, että tasa-arvo on tällainen bisneskysymys ja naiset ovat tosissaan. Ja tällainen viesti pitäisi antaa yritysmaailmalle. Pätevät koulutut naiset, heitä löytyy markkinoilta ja kysymys on vain siitä, otetaanko heitä mukaan ja annetaanko sellaisia paikkoja, virkoja, tehtäviä heille, joissa he todellakin voivat olla hyödyksi. Ja minä uskon, että meidän yhteiset toimemme ja ponnistelumme puheenjohtaja auttavat tätä asiaamme ja saadaan hiukan monimuotoisuutta sukupuolten suhteen huippufirmojen johtokuntiin. Eh, Kiitos, Sova Reding. Olen vakuuttunut siitä, että kollegoilla on paljon kysymyksiä näistä asioista. Haluaisin vain välittömästi ilmoittaa teille siitä, että oletimme, että me olisi aikaa kello 11.30. Valitettavasti Rova Redding joutuu lähtemään täältä jo kello 11.15, ja siksi pyytäisin, että kollegat olisivat tietoisia tästä niin, että voimme noudattaa käytössä olevaa aikaa ja että ehdimme vastata kysymyksiin, joita kollegat esittävät. Ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron Rova Materalle, joka on esittelijämme valiokunnassamme budjetti- ja lainsäädäntöohjelman osalta. Olkaa hyvä, Rova Matera. Haluaisin keskittyä lähinnä kahteen kysymykseen hyvin nopeasti, jotta muutkin kollegat voivat käyttää puheenvuoron. Vuonna 2008 FEM-valiokunta hyväksyi Bauerin mietinnön, jossa pyydettiin komissiolta tiettyjä toimia, joiden avulla voitaisiin tunnistaa palkkakuilu naisten ja miesten välillä. Nyt kuitenkin vuonna 2011 joudumme havaitsemaan, että suurta edistystä ei ole tapahtunut. Ja mitkä ovat ne toimet, joihin komissio aikoo lähteä, jotta se voi puuttua tähän epätasa-arvoisen tilanteeseen, joka altistaa naiset köyhyydelle. Sitten toinen kysymys. Tästä keskustellaan tällä hetkellä joissakin jäsenvaltioiden kansallisissa parlamenteissa, kuten Italian parlamentissa, jossa tänään äänestetään äh, julkisten hallintoneuvostojen äh, naiskiintiöistä. Alussa suhtauduin tähän äh, kielteisesti, koska en halunnut, että naisia pidettäisiin sellaisina, joita pitää suojella, että he ovat heikkoja, että heille pitää säilyttää tietty paikka, mutta nyt kuitenkin uskon, että tämä on välttämätöntä, koska itse, kuten monet muut, ovat parlamentissa siksi, että tällainen kiintiö on ollut käytössä. Eli parlament, Euroopan parlamentissakin olisi vähemmän naisia, jos kiintiöitä ei ole. Liike-elämässä onko komissiolta tulossa muita toimia kuin kiintiöt, joiden kautta naisia saataisiin liike-elämän johtotehtäviin ja politiikkaan entistä paremmin mukaan. Tämä on asia, josta hyvin vilkkaasti keskustellaan ja Ranska ja Alankomaat ovat etujoukoissa tässä asiassa. Toivottavasti Italia pääsee tässä eteenpäin ja saa tuen asiassa kaikilta puolilta. Mitä komissio aikoo tehdä? Ja sitten Rova Brandner, olkaa hyvä. Ähm, ja, herzlichen Dank. Kiitos. olen, haluan jatkaa asiasta, jonka Rova Matera juuri otti esille, nimittäin kysymyksen, joka liittyy, liittyy palkkaeroihin. Puhuitte juuri siitä, että osa-aikatyö on yksi syy tähän palkkaeroon, mutta Saksassa tehty selvitysten mukaan, jos jätetään nämäkin tekijät pois, jotka liittyvät osa-aikatyöhön tai, tai työuran keskeyttämiseen, edelleenkin jäisi 8 prosentin palkkaero, joka on rakenteellinen silloin, kun on kysymys naisista, joka ei ole perusteltavissa millään osa-aikaisulla tai muulla. Mistä tämä 8 prosenttia sitten tulee? Meidän pitää katsoa tätä kysymystä ja miettiä sitä, miten se, mm, mistä se tulee. Totta kai me tarvitsemme avoimuutta. Me tarvitsemme avoimuutta yrityksissä, tarvitsemme avoimuutta ihmisille, silloin kun on kysymys palkkaeroista, mutta ei riitä, että tehdään kampanja, tarvitsemme lainsäädäntöehdotuksia, ja Bauerin mietinnössä vuonna 2008 on hyviä ehdotuksia, ja selvityksiä on tehty jo tuhansia tästä palkkaerosta. Me emme tarvitse lisää selvityksiä, tarvitsemme askelia lainsäädännön suuntaan, joita on esitetty jo vuosien ajan ja josta me tiedämme jo suurin piirtein, miltä ne pitäisi näyttää. Minä olen mitään sitä vastaan, että pidetään eurooppalainen samapalkkaisuuden päivä. Se on hyvä aloite, mutta on ikävä, jos sitä ilmoitetaan 4. maaliskuuta ja se sitten pidetään 5. maaliskuuta, koska silloin naisten järjestöllä tai ammattiliitolla ei ole mitään mahdollisuutta saada ihmisiä liikkeelle. Joten minä toivoisin, että jos tällaisia kampanjoita järjestetään, niin kuitenkin niin, että kampanjat voidaan todella toteuttaa. Tack och eh, till... Nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtajalle Rova Estrelalle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission varapuheenjohtaja valiokuntaamme. Jotta tässä nyt ei menisi aikaa hukkaan, käsittelen välittömästi kysymystä, joka minulle kaikkein tärkein. Eli itse olen äitiyslomaa käsittelevän mietinnön esittelijä. Kuten kaikki tietävät, Euroopan parlamentti hyväksyi laajalla enemmistöllä ne ehdotukset, joita nyt käsitellään ministerineuvostossa ja odotetaan neuvoston kantaa. Me kaikki tiedämme erittäin hyvin, että neuvosto ei ole kiinnittänyt tarvittavaa huomiota tähän asiaan. Ja monissa jäsenvaltioissa on vielä suuria vaikeuksia tässä asiassa. Eikä Unkarin puheenjohtajakaudellakaan ole puututtu mitenkään tähän tärkeään kysymykseen. Belgia teki ensimmäisen aloitteen tästä asiasta. Nyt toivomme, että Unkari puheenjohtajakaudellaan edistäisi jollakin tavalla tätä asiaa, jotta Puolan puheenjohtajakaudella sitten voitaisiin päästä asiasta jonkinlaiseen sopuun. Euroopan naiset ja lapset aivan oikeutetusti odottavat, että jotakin näin merkittävässä asiassa todella tehtäisiin. Olemme hyvin kiito, kiitollisia niille, jotka toimivat tässä asiassa, jotta asiassa päästäisiin eteenpäin pattitilanteesta. Mutta tämä onnistuu ainoastaan, jos kaikki toimielimet osoittavat olevansa joustavia ja jos ne osoittavat, että niillä on halukkuutta käydä vuoropuhelua. Kuten sanoin, Unkarin puheenjohtajakaudella ei ole tehty ainuttakaan aloitetta tähän suuntaan. Ei ainuttakaan. Toivottavasti nyt kaikki osapuolet osoittavat hyvää tahtoa toimia tässä asiassa. Ja hyvä komission varapuheenjohtaja, haluaisin muistuttaa, että ei parlamentin aloitteita voi ainoastaan jättää huomiotta. Sillä on Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat entistä vahvemmat toimivaltuudet – ja neuvoston ja komission täytyy kunnioittaa tätä. Se on niiden velvoite. Mitä tulee sitten tähän tutkimukseen vaikutuksista, joita äitiyslomalla olisi rahallisesti, niin komissio on siis tätä valmistelemassa ja se on valmistumassa ennen kesää. Tämä on hyvin erilainen tutkimus kuin se, jonka parlamentti on teettänyt. Käsitelläänkö tässä kaikkia jäsenvaltioita? Meillä on jo parlamentin teettämä tutkimus, joka käsitteli äitysloomaa ja isyyslomaa koskevia ehdotuksia. Parlamentin tutkimus osoitti, että jos naisten osallisuutta työmarkkinoille lisättäisiin 1,4 prosentilla, taloudellinen taakka tulisi täysin katetuksi. Eli tähän liittyy myös se, että mukaan otetaan isyysloma. Meillä on EU 2020 strategia, jolla pyritään edistämään työpaikkoja erityisesti naisten hyväksi. Ja vielä lyhyesti loppuun haluaisin tehdä joitakin huomioita liittyen naiskiintiöiden käyttöön ottamiseen liike-elämässä – liittyen erityisesti hallintoneuvostoihin. Tämä on aloite, jota pidämme äärimmäisen myönteisenä, mutta haluaisin kuitenkin todeta, että tämä ei ole kiintiö naisten hyväksi, vaan tämä on kummankin sukupuolen hyväksi. Tämä koskee tasa-arvolainsäädäntöä, jota on olemassa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä koskee kumpaakin sukupuolta. Ehkä tulevaisuudessa onkin niin, että miehet tarvitsevat kiintiöitä. Eli täytyy ottaa huomioon se, että kummankin sukupuolen edustus on tasa-arvoista, tasapainoista. Niissä tapauksissa, kun, kun naisia on hallintoneuvostoissa noin 30 prosenttia, niin tulokset ovat olleet huomattavasti para, parempia. Eli täytyy todella taata se, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina. Mutta tästä täytyy keskustella. Emme halua pelkästään päteviä naisia, vaan myös miehiä, sekä politiikan että liike-elämän. Thompson. Like to congratulate you. Ensinnä haluaisin onnitella teitä, Rova Reding, tästä puheenvuorostanne ensimmäinen maaliskuuta naisten johtokunnassa. Oli todella hieno asia, että te todellakin saavutitte kaikki pienimmätkin lehdet Euroopassa tässä asiassa. Tämä on erittäin tärkeää. Pidin kovasti siitä, kun selititte siitä, että naiset ovat tällainen käyttämätön, käyttövara. Meidän pitäisi täällä paljon pohtia, miten voimme parhaimmin käyttää raaka-aineitamme hyväksi, miten parhaimmin käytä, sitä, mitä meillä on, mutta koskaan emme kuitenkaan puhu naisista. Ja nyt oli kyllä korkea aika näin tehdä ja voin vakuuttaa teille, että naisten valiokunnassa me tulemme käymään kampanjaa, niin kuin te sanoitte, Women mean business. Naiset ovat tosissaan. Tämä on, on erittäin tärkeää, että yritykset tämän asian ymmärtävät mielestäni. Tämä on tärkeä askel todella, ja myös se asia, että naisilla on poliittista vaikutusvaltaista vuotta sitten, tämä saatiin, mutta edelleenkin meiltä puuttuu taloudellista vaikutusvaltaa emme ole pöydissä, kun tehdään tärkeitä päätöksiä. Monet sanovat, että jos naiset olisivat olleet mukana rahoitusmarkkinoilla enemmän, ehkä silloin tämä kriisi ei olisi saavutunut aivan näitä ulottuvuuksia. Joten kiitoksia kovasti tästä ja me tulemme seuraamaan komission tekemää työtä tässä asiassa sukupuoli- ja päätöksentekokysymyksessä. Entä sitten me itse viime vuonna maaliskuussa me teimme varsin edistyksellisen aloitteen naisten peruskirjan kohdalla. Sitä on toteutettu valiokunnassa, mutta joka kerta, kun saamme tiedonannon komissiolta, viime viikolla saimme yhden herra Otsingerilta tästä energiatehokkuussuunnitelmasta, joka synnyttää paljon työpaikkoja ja koulutusta, mutta kuitenkaan sanoja nainen sukupuoli ei löydy mistään Sitten muut komissaarit ja pääosastot. Meidän pitää alkaa sellainen työ, että tästä kaikesta tulee jotakin konkreettista. Itse ehdottaisikin, että me kutsuisimme herra Oettingerin tänne paikalle, koska en usko, että hän on koskaan kuullutkaan sana gender, sukupuoli, vaikka hän on tämän peruskirjankin allekirjoittanut. Ja lopuksi Haluaisin kiinnittää huomiota myös yhtäläiseen palkkaan. Me sanomme tässä direktiivissä, tai direktiivissä sanotaan, että meidän pitää tehdä työtä yhtäläisen palkan puolesta, joka annetaan samanlaista työstä. Ja yksi väline tässä olisi juuri avoimuus. Mutta tähän liittyy toinenkin ongelma. Ammattiliikot omassa maassani Tanskassa ovat yhdistyneet ja laatineet suuren tutkimuksen asiasta. He ovat sitä mieltä, että tähän liittyy toinenkin ongelma yhtäläiseen palkkaan. Ja tässä komission pitää määritellä kriteerit yhtäläiselle työlle, koska he sanovat, että sama palkka samanarvoisesta työstä. Ja miten me sitten määrittelemme, miten voidaan tehdä yhtäläistä palkasta työtä ilman, että määritellään tämä yhtäläinen arvo työssä. Voin antaa esimerkki Mies, joka siivoo täällä parlamentin ulkopuolella, hän varmasti saa enemmän rahaa kuin nainen, joka täällä sisällä siivoaa. Ja meidän täytyy tietää, onko tämä työ, jota he tekevät, onko se yhtä arvokasta. Joten haluaisimme teidän kehittävän jonkinlaisia välineitä ja uusia määritelmiä samanarvoiselle työlle. Niin, että ammattijoitot sitten Euroopassa voivat käyttää näitä keinona saavuttaa samapalkkaisuuden. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro Sarva Parvanova, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella Rova komission jäsentä kaikista ponnisteluista, sitoutumisesta. muistamallaan vallan hyvin kun silloin kun teidän toimikautenne alkoi, estimme teille kysymyksiä ja te sanoitte, että tulisitte nopeasti antamaan meille ongelman asettelua ja myöskin esittelemään lainsäädäntöä. Esitykseni olisi seurantaa, seura, seurantaa sille, mitä Rova Thompson jo totesi. Jos me olisimme saavuttaneet 40 prosentin osuuden naisia yritysten huippujohdossa tai politiikan korkeilla paikoilla. Uskon, että lainsäädännön eteneminen, lainsäädännön käyttäminen kiintiöiden edistämiseen ei olisi ollut tarpeen. Meillä on jäsenvaltioita, joissa palkkaero sukupuolten välillä ylittää 30 prosenttia. Uskotteko, että on riittävää vedota siihen, että yritysten pitäisi palkata enemmän naisia, vai pitäisikö meidän enem, käyttää enemmän hyväksemme kiintiöitä tai jotakin muita välineitä, joita on olemassa? Toinen kysymykseni kuuluu tämä äitiyslomakysymys. Me olemme havainneet, että anteeksi, korjaa syntyvyys lapsivuoteisen kuolemisen osalta. Meillä on suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä tässä. Haluaisitteko kommentoida tätä jotenkin ja onko tarkoitus tehdä tässä asiassa jotakin? Ja vielä kerran onnittelut valkoisesta kirjasta ja siitä, että olette kiinnittäneet huomiota äh, kysymykseen, joka koskee eläkkeitä. Ja on tärkeää tarkastella myöskin naisten köyhyyttä ja toivomme, että sille löytyisi enemmän sijaa. Ova. Kiitos Ova Parvanova. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Boskyrt. Olkaa hyvä. Thank you, dear chair. Uh, ja, een korte eh, een vraag over die... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kysymys tästä uhripaketista. Hyvä komission jäsen, te puhuitte lyhyesti tästä aiheesta ja kovasti mielenkiinnolla olen seurannut niitä kokouksia, joissa olette puhunut tästä aiheesta ja esimerkiksi viime, viik- viime vuonna parlamentin kuulemisessa tästä puhuitte ja sanoitte, että uhreja tulisi suojella haitallisilta perinteisiltä tavoilta, kuten sukuelinten silpomiselta. Ja haluatte myös, että rikosoikeuden harmonisointia tarkasteltaisiin. Ja haluaisin kysyä seuraavaa. Oletteko ottanut tämän myös huomioon, uhri, paketissanne? Ja aiotteko tässä paketissa, joka käsittelee uhrien oikeuksia, ehdottaa jotakin EU-strategiaa, jolla puututtaisiin kaikenlaisiin väkivallan muotoihin, jotka kohdistuvat naisiin, ja miten aiotte niitä käytännössä toteuttaa? Ja sitten vielä kysymys siitä, miten tästä eteenpäin? Mitkä ovat seuraavat toimet naisin kohdistuvan väkivallan tarkkailu keskuksen suhteen. Tästähän viime vuonna saatiin EPSCO-päätös. Ja sitten vielä kysyisin, te olette ilmoittanut, että sukuelinten silpominen on asia, jota tullaan käsittelemään strategiassa – Onko tämän asian suhteen tapahtunut jotakin? Ja aiotteko teettää tasa-arvoinstituutilla jotakin indikaattoreita ja standardeja tämän suhteen? Kiitos, Vaskut, nyt Rova Blinkevitsiute. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> gerbėmo komisarė, aš tikrai sveikinu jūsų Puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, olen tyytyväinen teidän tekemäänne aloitteeseen siitä, että otetaan mukaan enemmän naisia yritysten johtokuntiin, mutta haluaisin kysyä teiltä naisten asemasta EU-toimielimissä. Minulla on tässä mielessä erityisesti komissio, parlamentti ja eri neuvostokokoonpanot. Ettekö ole sitä mieltä, että Euroopan komission pitäisi ryhtyä yhteiseen aloitteeseen sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta täällä, erityisesti kun on kyse naisten johtoasemista EU-toimielimissään, koska tämä olisi hyvä esimerkki silloin, kun puhutaan yritysmaailman edustajista ja kun pyritään heitä ottamaan mukaan enemmän naisia omiin johtokuntiinsa. Sitten toinen kysymykseni on seuraava. Aikooko komissio julistaa naisia kohdistuvan, naisiin kohdistuvan väkivaltaisuuden vuodeksi, koska tästä, tätä parlamentti on monta kertaa jo peräänkuuluttanut. Sitten kolmas kysymys. Mitä kuuluu direktiivillä, jossa käsitellään taistelua syrjintää vastaan? Mielestäni Tämä direktiivi on nyt tuupattu syrjään, koska ei saatu aikaan sopimusta jäsenvaltioiden kanssa, mutta syrjinnän vastainen direktiivi on kuitenkin erittäin tärkeä tasa-arvon kannalta. Oletteko te sitä mieltä, että tämä direktiivi joskus tulee voimaan? Kiitos. Rova Oviira. Tänan, proua president. Lugupeetud volinik, tänan Arvoisa komission jäsen, kiitän teitä tekemästäne työstä kaikkien näiden vuosien aikana. Aina kun olen kuullut teidän puheenvuorojanne, olen kuullut mielenkiinnolla teidän näkemyksiänne. Te olette hyvin sitoutunut tehtäväänne. Mitä tulee sukupuolten tasa-arvoisuuteen, Eurooppa on keskustellut tästä asiasta jo vuosikymmeniä, mutta kysymykseni on hyvin erityinen. Perustamissopimus ja artikla 2 edellyttää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja perusoikeuskirjakin on sellainen, että siellä säädetään samasta asiasta. Viisi vuotta sitten Eurooppa-neuvoston aikana kaikki Euroopan johtajat tukivat ajatusta, mutta hallitukset ovat kuin instituutioita, ne ilmaisevat näkemyksensä, mutta johtajat vaihtuvat hyvin usein. Ja kysymykseni kuuluu, onko Euroopan komissio keskustellut erityisistä askelista, jotka perustuisivat nykyiseen lainsäädäntöön? Jos joku ei täytä vaatimuksia, joita on, täytyisi olla jotakin toimia, jolla voitaisiin varmistaa se, että käytännössä kaikki nämä määräykset toteutettaisiin. Oletteko käynyt tästä keskustelua ja mitä ovat teidän suosituksenne? Kiitos, Rova Ovir. Seuraava puhuja on Rova Romero Lopez. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Gracias, señora. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rova Reding haluaisin puhua samasta aiheesta kuin Boskurt, eli naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Unkarin oikeusministeri kysyi teiltä naisiin kohdistuvasta väkivallasta, tai kysyin häneltä naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien määrästä Unkarissa. Hänellä ei ollut tätä lukua, Espanjassa tämä olisi ennen kulmatonta, koska sanomalehdet ovat todella lähteneet ottamaan tätä, käsittelemään tätä asiaa. Jokainen naisiin kohdistuva murha tulee esiin ja on uskomatonta, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole tuotu jossakin maassa esiin. Ja haluaisin kysyä, mitä on tapahtunut seurantakeskukselle jotta tiedettäisiin, kuinka paljon väkivallan uhreja, sukupuolisen väkivallan uhreja on. Ministerillä ei ollut tietoa tästä aiheesta. Mitä tälle seurantakeskukselle tapahtuu? Saadaanko se käyttöön? Missä se alkaa toimia? Miten on mahdollista, että vielä ei tiedetä näitä tietoja. Ja sitten eurooppalainen suojelumääräys, kuten tiedätte, Rova Reding, yhdessä Jimenez Serilin kanssa laadimme mietinnön itse Libe-valiokunnan nimissä. Ja vuosi sitten sanoitte meille, että olette laatimassa vaikutusten arviointia niistä seurauksista, joita tämän kaltaisella mekanismilla voi olla. Ja te varmasti olette saanut tästä aiheesta tämän vuoden aikana tietoja näistä kysymyksistä. Onko teillä tietoa siitä, kuinka monta suojelumääräystä Euroopassa on, tai kuinka paljon sitä on käytetty? Te olette laatimassa uhreja koskevaa pakettia. Tämä on äärimmäisen merkittävä tieto, kuinka paljon näitä suojelumääräyksiä on asetettu Euroopassa – tällä hetkellä. Ja mitä tapahtuu paketille, josta puhuitte, että se on tulossa keväällä? Se näyttää nyt lykkääntyvän, siis tämä uhreja koskeva paketti. Milloin se toteutuu, milloin se tulee parlamenttiin ja mitä tapahtuu, jos on maita, joissa on rikos- ja yksityisoikeudellisia suojelusääntöjä – lainsäädännössään. Mitä tapahtuu, jos tällaista sekaa määräystä ei tule, vaan tämä tunnustettaisiin osittain ainoastaan yksityisoikeuden piirissä? Niin, puhujalistalta voi todeta, että edelleenkin on 11 puheenvuoropyyntöä. 11 kollega haluaa käyttää puheenvuoron. Pyydän siksi, että olisitte lyhytsanaisia puheenvuoroissanne. Ja nyt antaisin puheenvuoron Rova Kressilevskalle ja sen jälkeen Rova Redingille, että hän voisi vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Mutta edelleenkin vetoan teihin, jotta ajattelisitte sitä, miten vähän aikaa meillä on käytössämme. Olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Postaram się najkrócej jak potrafię. Ja mam nadzieję, że Polska, e, mój kraj, który niebawem obejmie... Kiitoksia. Mä toivon, että Puola kaudellaan varsin pian pystyy laatimaan saman aikaan kompromissin isyyslomista. Mutta tässä mietinnössähän me puhumme myös adoptio vanhempainlomista. Ja haluaisinkin tästä teiltä kysyä. On erittäin hyvä, että me korostamme äitä, jotka synnyttävät omat lapsensa, mutta pitää ottaa huomioon myös ne äidit, jotka eivät voi synnyttää lapsia tai siis naiset ja joutuvat näin ollen esimerkiksi adoptoimaan. Haluaisin kysyä, onko teillä minkäänlaisia suunnitelmia tai ratkaisuehdotuksia tai edes minimiratkaisuja adoptiolomiksi, koska erot ovat varsin suuria. Esimerkiksi Puolassa vuoteen 2007 mennessä nainen, joka oli adoptoinut lapsen, joka oli yli 12 kuukautta ei voinut yhtäkään päivää olla adoptiolomalla. Nyt tilanne on kuitenkin erilainen. Meillä on yhtä pitkä adoptioloma kuin no, tavallinen äitiyslomakin on, ja haluaisin kysyä teiltä, onko teillä mitään kantaa koskien adoptio vanhempien lomia? Ehm, ja nyt annan puheenvuoron Rova Redingille. Hän voi vastata tähän ensimmäiseen osaan kysymyksiä. Olkaa hyvä. President, if you, uh, allow me. Niin puheenjohtaja, jos sallitte, vedän yhteen nämä vastaukset, koska lukuisat jäsenet kysyvät samantyyppisiä kysymyksiä. Haluaisin lähteä liikkeelle väkivallasta, joka kohdistuu naisiin. Minä olen luvannut, että saisimme tällaisen uhripaketin kevään aikana. Olen luvannut tätä alusta saakka, ja tämä paketti varmasti tullaan esittelemään kevään aikana. 11. toukokuuta muistaakseni. Siis se on tulossa. Ja siinä on toimia samoin myöskin rahoitustoimia. Ja siinä on myös tiekartta, joka merkitsee sitä, että että se ei tule olemaan asia, joka toteutettaisiin yhdellä iskulla, vaan työtä kehitellään myöskin tulevaisuutta varten. Konkreettinen kysymys, joka liittyi suojelumääräykseen. Minä tulen esittämään lainsäädäntöä, joka koskee siviiliasioita, teillä on esi- käsiteltävänne lainsäädäntöesitykset, jotka liittyvät rikosoikeudellisiin kysymyksiin, ja jos on jotakin tarkistuksia, jotka liittyvät käsillä olevaan tekstiin, meillä on kaksi hyvin yhteensopivaa tekstiä. Teksti, joka liittyy rikosoikeudellisiin toimiin ja uusi teksti, joka koskee sivilioikeudellisia toimia. Ja nämä kaksi yhdessä kattavat sitten lainsäädännölliset mahdollisuudet joita me tarvitsemme, jotta on todellista suojelua. Nämä asiat ovat siis nyt oikeilla raiteilla ja harjoitan yhteistyötä myös neuvoston kanssa niin, että tarkistukset tekstiin, joita, tekstiin joka on käsiteltävänä, niihin on hyvin vähän sellaisia tekst- tarkistuksia, jotka ovat välttämättömiä. Tämä johtaa siihen, että asiat voidaan hoitaa pikavesti, pikaisesti. Toinen vaihtoehto on sitten se, että Teen myös esityksen, joka liittyy rikoksoikeudellisiin kysymyksiin, mutta se ei ole tarpeen, jos jotkin tarkistukset, jotka ovat jo olemassa, hoidetaan. Ja tällä tavoin me pääsemme tässä asiassa eteenpäin ja saamme konkreettisia toimia. Sukuelinten, naisten sukuelinten silpominen. Minä olen pyytänyt tasa-arvo instituutiota esittelemään tiedot, analysoimaan niitä. Tämä sukuelinten silpominen on osa tätä tiekarttaa, joka liittyy uhrien oikeuksiin. Ja kun meillä on koossa kaikki välttämättömät tiedot, jotka voidaan saada sukupuoliasioiden instituutilta, todennäköisesti vuonna 2012 esitän lainsäädäntötekstin. 2013 anteeksi, 2013, jolloin esitellään nämä oikeudelliset välineet, missä myös tarvitaan analyysiä sukupuolten tasa-arvoinstituutiolta on asia, joka liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Viinin perusoikeusvirasto harjoittaa yhteistyötä äh, tämän sukupuolten tasa-arvo instituutin kanssa ja olen käynyt kummankin, kummassakin keskustelemassa, olen pyrkinyt varmistamaan sen, ettei tehdä päällekkäistä työtä, vaan, vaan että kumpikin äh, ovat kummankin instituutin asialistalla. Mitä tulee sitten palkkakysymyksiin? Palkkaeroihin. Minä olen aloittanut työn avoimuudesta, koska avoimuuden tietoisuuden lisäämisen kampanjat ovat sellaisia, että niiden kautta voidaan pienentää sukupuolten välistä palkkaeroa. Olen nyt tarkastellut tuloksia ja analysoinut tuloksia niistä kampanjoista, joita jo on toteutettu, koska meillä oli kampanja vuonna 2009 ja kampanja myöskin vuonna 2010. Ja instituutiot, jotka ovat auttaneet meitä näiden kampanjoiden organisoinnissa, ja mukana on siis kaikkiaan kaikissa jäsenvaltioissa 308 organisaatio, joilla, organisaatiota, joilla on myönteinen näkemys siitä, miten kampanjat ovat vaikuttaneet. Minä olen ottanut yhteyttä näihin organisaatioihin, jotta voidaan valmistella vuoden 2012 samapalkkaisuuspäivää. On myös järjestelmä, jonka kautta saatoimme tänä vuonna ensimmäisen kerran hankkia kokemuksia asiasta. Tänään meillä oli ensimmäisen kerran tällainen päivä, ja jo nyt olemme valmistelemassa ensi vuoden samanpalkkaisuuspäivää yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Ehkä et ole, ole tyytyväisiä tämän vuoden tuloksista, en minäkään ole tyytyväinen. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, ja nyt me pyrimme saada samaan aikaan hyvän tuloksen järjestämään, huolehtimalla järjestelyistä etukäteen pitkällä ajalla. Kaikki pitävät ajatusta hyvänä. Kysymys on ajatuksesta, tilanteista, jossa ihmiset kuuntelevat yhteistyöjärjestöjen kanssa. Pyrimme tekemään tästä nyt hyvin iskevän, niin iskevän kuin mahdollista, ja yhteistyöjärjestöt saavat myöskin tiedotusaineistoa kampanjaa varten hyvin pian. Sitten äitiysloma. Tilanne on sellainen kuin on. Te äänestitte mietinnön puolesta. Tiedätte, mitä mietinnössä on. Ja neuvosto sanoo ei. Siinä se sitten ollaan. Ja jos kaikki ovat niissä asemissa, joissa ovat, ei tapahdu minkäänlaista liikettä. Belgia puheenjohtajavaltiona jo yritti keskustella jäsenvaltioiden kanssa niin, että saataisiin asioita liikkeelle, mutta jäsenvaltiot sanoivat ei. Unkari puheenjohtajavaltiona on myös järjestänyt kokouksia, jotta asioita saataisiin liikkeelle, mutta mitään liikettä ei ole syntynyt. Joten minä olen <clears throat> pyrkinyt käymään keskustelua eri tavalla. Jos nimittäin neuvosto keskustelee parlamentin mietinnöstä, tulos on ei. Pitäisi keskustella jostakin muusta ja pyrkiä saamaan kumpikin osapuoli liikkumaan. Uskon, että Puolan puheenjohtajavaltio, joka on asettanut koko äitiyden kysymyksen korkeaksi prioriteetiksi, mielellään menestyisi tässä asiassa. Minä pyydän teiltä vain, että ette ole järpäitä, mitä tulee teidän omaan tekstiin, jotta saadaan asiat liikkeelle. Kaikkien täytyy liikkua. Myös parlamentin täytyy liikkua. Se on ainoa tapa saada asioita eteenpäin. Ja tämä on myös syy siihen, miksi sanon, että keskustelu pitäisi aloittaa nyt tästä vassarel lausekkeesta Te olette laittaneet tämän lausekkeen pöydälle käsiteltäväksi, se on hyvin tärkeä asia. Se voisi auttaa jäsenvaltioita, jotka eivät halua minkäänlaista liikettä, niin että ainakin saataisiin keskustelu käyntiin. Sillä voidaan sitten katsoa, mihin suuntaan tullaan pääsemään. Tämä minusta olisi tie ulos umpikujasta. No, tulemme palaamaan teidän luoksenne ja kertomaan teille sitten, missä mennään. Kiintiöt, niistä minun ei tarvitse varmaankaan sanoa täsmällisemmin enää mitä. Minä puhuin kiintiöistä jo niin paljon. Tiedätte, että tavoite on hyvin selkeä. Tiedätte, että päivämääräkin on selvä. 8 maaliskuuta 2012. Tällä välin minä valmistelen lainsäädäntö, lainsäädäntöasiakirjoja, jotta olisin valmis, jos 2012 on tarvetta toimiin, mutta siihen asti yritän saada yhä useammat Äh, pörssiin listautuneet yritykset äh, toimimaan julkisesti. Mitä olen voinut nähdä viimeisten kahden viikon aikana talouslehdistössä äh, on ollut sitä, että joka päivä suuret yritykset ovat ilmoittaneet, että naisia on nostettu korkeisiin asemiin. On siis liikettä, meidän täytyy mitata, millaista tämä liike on. Ei riitä pelkästään, että nähdään, että siellä ja täällä tapahtuu jotakin, mutta jotakin tapahtuu. Ja minusta tämä on hyvä asia ajatellen sitä, miten kompaktisti olemme ottaneet asiaa julkisesti esille. Olemme saaneet liikettä aikaa, meidän täytyy nyt tukea tätä liikettä, seurata sitä seuraavien kuukausien aikana niin, että liike ei pysähdy. Olemme vakavissamme tässä asiassa. Niin. On tärkeää sanoa, että politiikassa olevat naiset, te olette sitä. En minä komission jäsenenä voi tarttua kysymykseen siitä, miten naiset ovat mukana politiikassa. Se on puolueiden äh, ratkaisu. Minä en komissiosena voi tehdä sitä. Kyllä minä tiedän, mitä minä teen omassa puolueessani, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että olen komission jäsen. Mitä me komission jäsenet voimme tehdä, on toimet omassa talossamme. Ja me olemme hyvin tietoisesti liikkuneet asiassa eteenpäin. Naiset ylemmissä virkaasemissa vuonna 1995 heitä oli 4 prosenttia. Nyt vuonna 2009 heitä oli 22 prosenttia. Joten neljästä prosentista 22 prosenttiin. 15 vuodessa. Keskijohdossa naisten määrä on kaksinkertaistunut. Ja vuoden 2014 loppuun mennessä Komissiossa korkeimmista johtopaikoista on 20, korkeimmilla johtopaikoilla 25 prosenttia on naisia, joten olemme etenemässä päivä päivältä. Se merkitsee sitä, että 30 prosenttia nimityksistä, joilla korvataan eläkkeelle siirtyvää johtoa, tulee olemaan nimityksiä, jossa nimitettävä henkilö on nainen. tämän voidaan tehdä hyvin tietoisella tavalla, jolloin saadaan aikaan erinäkö, erinäköinen tilanne. Minun pääjo, pääosastollani joudun luomaan oman pääosastoni, ja meillä on 80 prosenttia naisia korkeissa johtotettävissä ja 70 prosenttia keskijohdossa, mikä merkitsee sitä, että minä tarvitsen kiintiöitä miehille. Niin, näin on. Ehkä hiukan liioittelen. Mutta tämä osoittaa, että, että kyllä naisia löytyy, jos vain etsii heitä. Artikla 19 direktiivissä, se on jäissä, enkä näe, että tulisi mitään mahdollisuuksia saada sen käsittelyä eteenpäin. Sitä nimittäin koskee yksimielisyys, ja jotkin suuret jäsenvaltiot eivät halua ajaa sitä eteenpäin joka kerta, kun menen tapaamaan ministereitä ja puhun tästä asiasta. Valitettavasti mitään liikettä ei synny. Jotta saataisiin ulospääsy aikaan, aion tarttua yhteen erityiseen näkökantaan tässä asiassa, nimittäin vammaisuuteen, ja esittää vammaisuusasetusta – minä tunnen, että tätä kautta voimme saada aikaan läpimurtoa, läpimurtoa mutta artikla 19 siinä muodossa kuin se tällä hetkellä on, sen osalta ei tule tapahtumaan mikäänlaista liikettä valitettavasti. Nyt annan puheenvuoron Rova Sinclairille, olkaa hyvä. Thank you, um, Madam Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen. Toivoisin, että pian kaikki olemme yksimielisiä sen suhteen, että haluamme lopun palkkakuilulle ja tietysti kaikki me sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta kysymys kuuluu, miten sinne päästään. Yhdistyneessä kuningaskunnassa otimme käyttöön vuonna 70 yhtäläisen lain yhtäläisessä palkasta. Olimme ensimmäinen teollisuusmaa, joka näin teki. Ja tietysti tätä ennen, tämä tapahtui ennen kuin liityimme EU-hun, mutta tietysti noin 41 vuotta tämän jälkeen, niin vieläkin epätasa-arvoa palkoissa löytyy, jota tämä osoittaa, että oikein voi säätää lakeja asiasta. Tähän vaikuttavat tietysti sosiaaliset tekijät ja tilanteet. Näin hiljattain tuli tämä päätös tuomioistuimista koskien autovakuutuksia. Tämä on ihan ehdoton esimerkki siitä, missä kun säännellään liikaa, niin silloin tämä kääntyykin itseään vastaan. Niin kuin eilen täällä valikunnassa sanoin, vakuutusyhtiöt eivät tule laskemaan miesten vakuutusmaksuja väestötasolla, vaan naisten korotetaan miesten tasolla. Niin itse asiassa säästäväisyyden aikoina ja leikkauksen aikana niin tavalliselta kansalta mukaan lukee naista lypsää vielä enemmän rahaa. Että tämä on ihan haitallinen toimi tavallaan ja ja tämä pitäisi pitää mielessä, kun päätöksiä tehdään. Mitä tulee kiintiöihin ja muihin, niin esittäisin tässä kysymyksen. Uskoko komissio siihen, että äh, lähdetään lakeja ja syntyy uhreja, koska kiintiöt ovat myönteistä syrjintää ja näillä on aina uhrinsa. Meidän pitäisi vastustaa kaikenlaista syrjintää. Muutoin on ihan ulkokultainen tekopyhä syrjiä itse, koska luodaan näitä uhreja. Jätän asian tähän, kiitoksia. Eh, ja nyt minun täytyy ilmoittaa teille, että me täytyy lopettaa jo kello 10 yli 11. Rova Reding joutuu lähtemään jo kello 11.10. Meillä on erinäisiä puheenvuoropyyntöjä, muun muassa minä itse. Me emme kaikki saa tilaisuutta puhua. Nyt annan puheenvuoron Rova Bauerille ja Rova Figueredolle. Ja minä haluaisin pyytää, että Redding palaisi valiokuntaan kaikkia niitä kysymyksiä varten, jotka tänään, joita tänään ei riitä käsitellä. Toivon, että kollegat ymmärtävät tämän tilanteen, että meidän täytyy nyt toimia tällä tavoin, jotta selvi, selviäisimme käyttämällä sitä aikaa, jota on kello 11.10. Ensin Rova Bauer ja sitten Rova Figueiredo. Olkaa hyvä, Rova Bauer. Thank you so much, really. Kiitos. Pari lyhyttä kysymystä. Tietysti on ilo, että olette täällä tänään meidän luonamme. Niin, haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että vapaaehtoiselta pohjalta voidaan saavuttaa avoimuutta? Olen pitänyt mielessäni tehotonta lainsäädäntöä, joka on peräisin viime vuosikymmeneltä, viime vuosisadalta. Ja jos te käsittelette nyt näitä tasa-arvoelinten tilannetta, meillä on sellainen tunne, että on valtaisia eroja näiden tuota tasa-arvosta vastaavien elinten asemassa eri jäsenvaltioissa. Sen kummempia kommentteja en esitä. Kiitos, Rova Figueiredo, olkaa hyvä. signore também, signore Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen aiheesta, jotka ovat jo tulleet esiin. Haluaisin esittää lyhyen huomion. Ensinnäkin liittyen äitiys- ja isyyslomaan ja parlamentin hyväksymään mietintöön. Komission jäsen varmasti saa parlamentin tuen sille, että hän edistäisi meidän kantaamme. Tätä täytyy käyttää voimavarana ja vipuna neuvoston suuntaan. Ja tässä mielessä vastaukset, joita sitten saatte tätä kautta, niin me voimme tietysti sitten niitä arvioida ja sen perusteella päättää, mihin toimin ryhtyä, jotta saadaan vielä enemmän tukea ja näkyvyyttä tälle vakavalle ongelmalle. Erityisesti niissä jäsenvaltioissa, jotka vastustavat tätä ja boikotoivat sen edistämistä. Ehkä se, että te tulitte tänne valiokuntaamme, voi auttaa meitä ymmärtämään, mitä toimia tarvitsemme myöhemmin. Sitten toiseksi syrjintä työpaikoilla ei koske pelkästään palkkoja tai muita suoria syrjinnän muotoja. Thompson puhui jo ongelmasta, jonka olen usein itsekin havainnut, eli naisten työn arvostaminen. Naisten harjoittamat ammatit ja ammatit, joissa naiset toimivat usein, ovat sellaisia, että niiden arvoa vähennetään, niitä väheksytään. Ja tähän täytyy todella pikaisesti puuttua eri olemassa olevin keinoin. ILOlta on tullut jo hanke, jolla on tarkoitus parantaa naisten töiden arvottamista. Samoin meidän täytyy käsitellä työn arvottamista yrityselämässä ja erilaisten neuvo- neuvonantajien roolin luomista. Meillä on jo erilaisia hankkeita. On luotu tasa-arvoinstituutti, ja sen ja muiden tahojen tulisi korostaa näitä elementtejä ilman, että unohdetaan sitä, että usein naisten kohdistuva syrjintä työelämässä johtuu huonosti palkatusta osa-aikaisesta työstä. Ja tässäkin todella pitäisi toimia. Kiitos tämän puheenvuoron Rova Redingille, koska, jotta hän etsi siis vastata näihin viimeisinkin kysymyksiin. Ja pyydän anteeksi sitä, että kaikki eivät voineet esittää kysymyksiä. Minä toivon, että löytyy uusi ajankohta kutsua Rova Reding valiokuntaan keskustelemaan edelleen meidän kanssamme. Olkaa hyvä, Rova Reding. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt antaa niin objektiivisia vastauksia kuin voin esimerkiksi kysymykseen vakuutuksista. Tämä tuomio osoittaa, kuinka tärkeä perusoikeuskirja on silloin, kun säädämme lakeja Euroopan tasolla. Mitä tässä tuomioistuimen päätöksessä sanotaan? Siinä todetaan, että jos liitetään hinnoittelu vakuutuksessa pelkästään ihmisen sukupuoleen, näin ei voida enää tehdä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kautovakuutuksia, joissa ihmiset maksavat enemmän vain siksi, että ovat naisia. Ja that is not possible because you... tämä ei ole mahdollista pitää ottaa huomioon yksilölliset riskit henkilön kohdalla huomioon, eikä asettaa hintoja niinkään, että ne liittyvät, perustuvat sukupuolen tekijät, kuten esimerkiksi paino, ikä, henkilökohtainen tausta, sairaustausta, kaikki nämä ovat tekijöitä, joita voidaan arvioida yksilöistä, jotka voidaan ottaa huomioon, mutta ei kautta linjan perustuen vain sukupuolen ala saa aikaa 12 vuoden loppuun asti sopeutua tähän uuteen juurisen tilanteeseen. Minä tulen neuvottelemaan vakuutusyhtiöiden johtajien kanssa syyskuussa tänä vuonna, jotta pohtisimme sitä, kuinka avoimuus ja myös suhteellisuus toimenpiteissä, joita tullaan laatimaan, voivat toimia molemmat tasapainoisella tavalla sitten kiintiöistä. Olen jo useitakin kertoja sanonut, että kiintiöt eivät ole mikään yleislääke, ne eivät ole mikään tavoite, mutta kylläkin välinä, jos muutoin ei minkäänlaista liikettä näy. Tietysti tässäkin asiassa suhteellisuusperiaate on tärkeä ja tämä onkin tilinta, tuomioistuimen vaatimus koskien mitä tahansa myönteistä toimintaa, jotta se olisi laillista. Meidän pitää myös ottaa huomioon tuomioistuimen oikeuskäytäntö tasa-arvokysymyksessä naisten ja miesten välillä. Joten tältä pohjalta työstän asiaa juuristen neuvonantajien kanssa, jotta saisimme aikaan mahdollisimman vahvan ja hyvän oikeudellisen perustan kiintiöille, jos päätämme tämän suunnan valita. Sitten isyyslomaan. Te tiedätte, että komissio ei usko siihen, että isyyslomaan – pitäisi olla mukana raskana olevien työntekijöiden direktiivissä, koska sehän koskee ennen kaikkea työsuojelukysymyksiä, mutta koska meillä on vanhempain luoma direktiivi, niin olemme päättäneet kuitenkin arvioida kustannuksia ja hyötyjä, joita syntyy mistä tahansa uudesta toimenpiteestä liittyen isyyslomaan niin, että olemme sitten valmiita, jos päättäisimme ryhtyä lainsäädäntötoimiin. Tehän tiedätte, että komissio on velvollinen laatimaan useitakin eri vaikutusarvioita ennen kuin mikä tahansa ajatus tai laki tai direktiivi toteutuu. Komissio laatii tutkimuksen sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. Tämä työ pitäisi joka tapauksessa tehdä ennen kuin komissio voi ryhtyä minkäänlaiseen päätökseen tästä asiasta. Sitten, miten pitäisi edetä äitiyslomakysymyksessä? Tanssi tarvitaan aina tai tango tarjotaan kaksi, ja teidän tangokumppaninne ei ole komissio, vaan neuvosto. Joten yrittäkää sinä sitten tanssia tangoa, sen voin vain sanoa. Eh, Kiitos komission varapuheenjohtajalle. Kiitos Varedin. Haluan vain todeta, että alkuperäisen esplistan mukaan me olimme varanneet aikaa puolitoista minuuttia tähän keskusteluun. Ja nyt jouduimme muuttamaan keskustelun ajaksi tunnin ja 15 minuuttia, mitä pahoittelen kovasti. Ennen kaikkea ajatellen, että eräät kollegat eivät voineet esittää kysymyksiä. Samalla voin todeta, että tunti ja 15 minuuttia on liian lyhyt aika keskusteluun, keskusteluun näin tärkeistä kysymyksistä vast, asioista vastaavan komission kanssa. Pyrimme löytämään uuden ajankohdan jatkaa tätä keskustelua. Sydämelliset kiitokset päivän keskustelusta. Nyt jää jäljelle yksi asia käsiteltäväksi. Se on kollega Kratsan mietintö naisista ja yritysjohtajuudesta. Kysymys on mietinnöstä, joka hyvin pitkälti koskettaa sitä, mistä keskusteltiin tämän keskustelutunnin aikana komission jäsen Redingin kanssa. Nyt odotamme mielenkiinnolla, että saamme keskustella syvemmin näistä kysymyksistä ja pyydän Rova Kratsaa alustamaan keskustelun annan puheenvuoron Rova Kratsalle. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mietintöluonnos, jota käsittelemme, liittyy oikeastaan keskusteluun, jota juuri kävimme komission varapuheenjohtaja Redingin kanssa. Tässä käsitellään siitä, kuinka voisimme saada entistä enemmän naisia yritysten johtoasemiin. Omassa mietinnössäni olen pyrkinyt tekemään selväksi sen, että tämä on haaste jolla voidaan edesauttaa entistä vahvempaa naisten roolia yhteiskunnassa. Ja tämä on tärkeää myös Euroopan elinkeinoelämän kannalta juuri nyt, kun luodaan perustaa kestävälle kasvulle ja kilpailukykyiselle asemalle. Mietinnössäni käsitellään naisten nykytilannetta kansainvälisissä yrityksissä ja Euroopassa. Tässä puhutaan siitä vähäisestä naisten määrästä, jota naiset edustavat hallintoneuvostoissa ja muissa korkeissa asemissa. Ja tässä pohditaan sitä, kuinka voimme muuttaa muuttaa tilannetta. Joko yritysten tulee toimia itse tai täytyy käyttää muita keinoja. Tilanne tiedostetaan ja naisten asemaa halutaan parantaa yritysten sisällä. Tähän liittyy esimerkiksi hyvien käytänteiden vaihto, tietojen vaihto eri yritysten välillä ja myönteisiä edistysaskeleita onkin jo saatu aikaan, mutta kaipaamme edelleen todella vakuuttavia toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa se, että tendenssi saadaan myös jatkumaan. Jotkin maat ovat päättäneet tarttua poliittisiin toimenpiteisiin ja laatia konkreettista lainsäädäntöä asiasta. Jos tällaista lainsäädäntöä laaditaan, niin silloin yritysten täytyy siihen sopeutua. Ja jos määrätään naisten aseman parantamisesta johtotehtävissä, niin silloin yritysten täytyy lähteä toimiin. Norjassa 2004 säädettiin tätä koskeva laki ja se on saanut myönteistä, myönteisiä tuloksia aikaan ja naisia on nyt tuossa maassa entistä enemmän johtoasemissa yrityksissä. Samoin Espanjassa on tämän suuntaista lainsäädäntöä ja Ranskassa. Samoin Italiassa ja Saksassa on keskusteltu asiasta hyvin syvällisesti. Saksassahan ei alun perin haluttu ottaa käyttöön mitään naiskiintiöitä. Siellä keskustellaan nyt sekä osavaltioiden että liittovaltion tasolla tästä asiasta ja eri tasoilla on lähdetty erilaisiin aloitteisiin. Ja tämä osoittaa, että tilanne on nyt alettu tiedostaa. Ja on saatava aikaan todellinen sysäys sille, että naisten edustus paranee ja yritykset todella tekevät johtopaikoilla tilaa naisille. Ja nyt täytyy katsoa, miten tätä dynamiikkaa saadaan toteutettua jäsenvaltioissa ja EUn tasolla. On edelleen sellaisia alueita ja maita, joissa asia ei ole ajankohtainen mitenkään lainsäädännöllisesti yrityksissä tai poliittisella tasolla – Miten voimme hyödyntää myönteisiä kokemuksia, poliittisia lainsäädäntöaloitteita ja yksittäisten yritysten parhaita käytänteitä ja kokemuksia. Miten tästä kaikesta saadaan aikaan eurooppalaista lisäarvoa? Keskustelussa on kyse seuraavasta. Tämä onkin erittäin lupaava lähestymistapa Komissio on jo päättänyt tarttua tähän aiheeseen, kuten komission jäsen juuri totesi. Ja kansainvälisessä ja eurooppalaisessa lehdistössä tätä asiaa käsitellään varsin laajasti. Eli keskustelua käydään. Emme saa sallia tämän dynamiikan vähenevän, vaan meidän täytyy tarttua siihen ja antaa sille entistä parempaa pontta. Yrityksillä täytyy olla tietty sija näiden toimien edistämisessä. Yksittäistoimet eivät riitä. Meillä on useita myönteisiä aloitteita, mutta niistä täytyy saada entistä laaja, laajakantoisempia. Yrityksiä tulee saada entistä tietoisemmiksi asioista. Ja erilaiset talous, talousfoorumitkin ovat todenneet, että naiset ovat erinomais, erinomaisia yritysjohtajia ja he voivat todella merkittävästi myötävaikuttaa yrityksen menestykseen. Heillä on pätevyyksiä, he ovat paremmin koulutettuja usein, he pyrkivät konsensukseen, he ovat valmiita innovoimaan. Ja naiset myös käyttävät henkilöstön moniarvoisuutta, moninaisuutta paremmin hyödyksi. Tämä on yleisesti maailmassa tunnustettu asia, mutta tämä täytyy vielä saada yritysten tietoon entistä paremmin. On kohdennettuja ohjelmia, joiden avulla voidaan toimia, jos yritykset eivät yksin tähän pysty. Niin ja pohdimme sitovia ja mitattavissa olevia tavoitteita, mutta mietinnössä tunnustetaan myös se, että taloustilanne ja yrittäjäkulttuuri, yrityskulttuuri, ne vaihtelevat jäsenvaltioissa. On maita, joissa naisia on eri tasoilla varsin paljon, mutta on myös paljon tyypillisiä miesten yrityksiä, miesten johtamia yrityksiä esimerkiksi kuljetus- ja liikennealalla. Siellä naisia on vähemmän läsnä. Ja meidän täytyy ottaa nämä eri piirteet hyvin huomioon. Ja myös lainsäädäntöjärjestelmät vaihtelevat siinä, kuinka yritykset järjestäytyvät. on erilaisia yritysneuvostoja, hallintoneuvostorakenteita, ja siksi meidän täytyy valita maltillinen lähestymistapa, jossa kuitenkin vaaditaan mitattavissa olevia tuloksia. Jos määräämme 30 prosentista, niin jos maassa on jo 20 prosenttia naisten osuus, niin tavoitetta ei ole kovinkaan hankalaa saavuttaa, mutta jos lähtötaso on 6 prosenttia, niin tämä onkin jo huomattavasti hankalampaa, joten nämä erot täytyy ottaa huomioon. Samoin viittaamme siihen, että jos poliittisia toimenpiteitä suunnitellaan, niin ne eivät voi olla ainoastaan sellaisia, joilla pyritään naisten määrän lisäämiseen hallintoneuvostoissa. Vaan haluamme, että naisia saadaan todella sellaisten yritysten johtokuntaan, jossa he ovat luoneet uransa. Emme halua että tässä nyt yritykset lähtevät tämän varjolla palkkaamaan naisia jostakin ulkopuolelta ja että heidät otettaisiin tällä tavoin ulkopuolelta yritysjohtoon. Tiedän, että on naisia, jotka voivat todella kantaa kortensa kekoon, jotka ovat jo yritys, yritysten sisällä ja heille pitäisi antaa mahdollisuus päästä yritysjohtoon saakka. Yritysten tulee myös pyrkiä siihen, että naisten arvostus kaikilla yritystasoilla paranee entisestään. On jo siis naisia, jotka ovat kantaneet yritysvastuuta kaikilla yrityksen tasoilla. Ja tärkeä elementti on myös se, että yrityksissä toimittaisiin entistä tasapuolisemmin, tasapainoisemmin. On naisia ja miehiä, jotka kokemustensa ja pätevyyksensä vuoksi ovat edustettuina useissa eri johtokunnissa. Ja syntyy tiettyä asemien välistä korrelaatiota ja näin estetään tiettyjen paikkojen täyttäminen naisilla, jotka tulisivat kyseeseen. Meidän tavoitteemme on selkeä, samoin se on realistinen ja tasa-arvoinen. Me otamme huomioon erilaiset lähtötilanteet eri tasoilla – mutta samanaikaisesti haluamme toimia kattavasti. Haluamme toimia aloittein yritysten sisällä, yritysten ulkopuolella, jotta tavoitteisiin päästään ja että pätevien naisten urakehitystä voidaan edistää, mikäli he haluavat tällaisiin johtotehtäviin. Kiitos. Kiitos Ova Kratsa. Ja nyt haluan antaa puheenvuoron rouva Kostalle. Ehm, Kiitoksia. Pyydän anteeksi, joudun poistumaan aivan pian, mutta halusin lyhyesti kommentoida Kratsan mietintöä. Se on hyvä mietintö ja olen yhtä mieltä siitä, mitä hän lopuksi totesi, siitä, että naisten rooli hallintoneuvostoissa – on tärkeä, mutta sen täytyy siis edistää naisten urakehitystä yritysten sisällä. Tämä pätee erityisesti PK-yrityksiin. Uskon, että tähän mietintöön tulee kiinnittymään suuri huomio. Tämä tuli ilmi sekä komission jäsen Redingiltä että, muuta parla- että parlamentilta Ekon ja Imko käsittelevät tällä hetkellä yrityshallinnointia, omistusohjausta ja tässä mietinnössä on myös tarkistus, joka käsittelee naisten roolia yritysten päätöksenteossa – Toivottavasti se menee nyt läpi. Se hylättiin ensimmäisessä käsittelyssä yhdellä äänellä. Kolme asiaa. Ensinnäkin on hyvin tärkeää, että ennakoidaan sitä, että kun katsotaan, mitkä asiat estävät naisten urakehitystä, on naisten tai itsenäisten ammatinharjoittajien mahdottomuus yhdistää työ- ja perheelämää. Kaikkien yritysten täytyisi hyväksyä säännöstö, joka liittyy tähän, tai meillä pitäisi olla ehkä jonkinlainen eurooppalainen sininen merkki, joka tunnustaa ne yritykset, jotka toimivat tiettyin sosiaalisin säännöin ja toimivat yrityksen sisällä perheystävällisesti ja jotka myös vastuullisesti panostavat siihen, että naisia saadaan vastuutehtäviin. Ja sitten toinen asia, joka olisi tärkeä, olisi se, että tämä asia saataisiin ulotettua myös sosiaalisen talouden piiriin ja sellaisiin tahoihin, jotka eivät tavoittele voittoa, jossa on naisia naisia pitäisi saada myös tällaisiin johtotehtäviin entistä enemmän. Kolmanneksi viestinnässä ja tiedotusvälineissä pitäisi saada entistä enemmän naisia johtotehtäviin. Tällä hetkellä kaikilla luovilla aloilla naisten asema, esimerkiksi mainonnassa on hyvin heikko ja olisi suotavaa, että teetettäisiin tutkimus tästä asiasta, koska naisten tilanne tältä osin on ainakin Italiassa todella heikko, lähes groteski. Ja viimeinen asiani, joka myös on tärkeä, on se, että myös aluetasolla, alueilla, jotka käyttävät EUn rakennerahastoja, edistettäisiin naisten yrittäjyyttä olen nähnyt jo mielenkiintoisia kokeiluja. Paljon voidaan tehdä naisten läsnäolon lisäämiseksi alueellisesti yrityksissä ja mukana voivat olla myös maahanmuuttajanaiset. Tämä voisi olla mielenkiintoinen tapa puuttua asiaan. Mm, Kosta. Kiitos Rova Kosta. Seuraava puhuja on Rova Cheskova. olkaa hyvä. Děkuji paní předsedkyně. Jsem stínovou zpravodajkou k této zprávě. Tak... Niin, minä olen varjoesittelijänä tästä aiheesta. Se merkitsee sitä, että minäkin olen tarkastellut jotakin tilastoja, katsonut analyysejä, jotka liittyvät tähän kysymykseen, ja olen todennut, että meillä Tsekin tasavallassa tilanne on sen näköinen, että naisten osuus johtavissa asemissa yrityksissä on vain 9,3 prosenttia. Olen itse vakuuttunut siitä, että pääsyy tähän ovat vanhat stereotyypit. Lasten hoitaminen, taloudesta huolehtiminen. Tästä pieni esimerkki. Haluaisin kertoa, mitä eilen keskust, mistä eilen keskusteltiin eh, internetissä eh, eräässä tsekin kielisessä foorumissa ja siellä esitettiin kommentteja, kuten miten minä voin olla Euroopan parlamentin jäsen, kun minulla on pieniä lapsia. Nämä ovat sellaisia stereotyyppejä, joita ajattelen. Ja tällaiset stereotyypit johtavat siihen, että niillä on lisävaikutuksia. Yksi niistä on se, joka liittyy nimenomaan naisten osuuteen johtoasemissa. Totta kai miehillä on enemmän aikaa toimia johtotehtävissä, koska automaattisesti oletetaan, että henkilö, joka on johtotehtävissä, tekee työtä kellon ympäri. Tämä olisi minun kommenttini tästä aiheesta ja minun käsitykseni siitä, missä on ongelman ydin. Sitten tähän esitysluonnoksen haluaisin kiittää kovasti esittelijää luonnoksesta ja haluaisin nyt tarttua kohtaan kolme. Minun mielestäni se on sellainen, että se ei ole täysin ongelmaton. Tiedän tämän myös omasta kokemuksestani. Tiedän, että miehet usein ottavat hallintoneuvostotehtävät esimerkiksi vain kunnia virkoina Kohta kolme koskee naisia ja heidän osallistumistaan tällaisiin elimiin ja siihen, että heillä olisi tällaisia kunniavirkoja. Minusta tämä on kyseenalainen asia. Sitten vielä kohdasta neljä. Kohta C. Täällä puhutaan siitä, että on tarpeen Mm, saada aikaan tilanne, jossa vanhemmat voivat sovittaa perhe- ja työelämän yhteen. Meidän pitäisi pohtia tässä sitä, pitäisikö korostaa sitä, että tärkeintä tällä alueella on kaikkein pienimpien lasten, lasten hoidon järjestäminen. Olisi hyvä ottaa tämä asia esille, että on tärkeää, että tuotetaan, tuetaan yritysten omia äh, lastentarhoja, koska se on vielä paras tapa tukea vanhempia, jotka joutuvat työskentelemään pitkiä päiviä ja tällaisia vanhempia ovat esimerkiksi vanhemmat, jotka ovat johtotehtävissä. Sitten kohta seitsemän kirjain B. Tämä koskee erilaisia oikeudellisia ja taloudellisia erityispiirteitä, joita on eri jäsenvaltioissa, jotka täytyy ottaa huomioon. Minä haluaisin hiukan laajentaa tätä kohtaa. Ja kysymys on siitä, että jokaisella jäsenvaltiolla on oma oikeudellinen perustansa nimenomaan yritysten osalta, eikä tässä ole mahdollista minkäänlaiseen harmonisointiin. Yrityksillä on yrityksiä koskevat erilaiset säännöt eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Tsekin tasavallassa johtajat, hallintoneuvostot ja eri valvontaneuvostot, kaikki nämä elimet toimivat eri oikeusperustan pohjalta. Ja siksi viittaisin siihen, että meidän täytyy määritellä selkeästi yritykset, yritykset, joista, joilta me haluamme jotakin. Meillä pitää olla selkeä määritelmä yrityksistä niin, että me todellakin voimme saada asianmukaisesti otettua huomioon eri jäsenvaltioiden oikeuskäytännön. Eri tilastoissa on eri kriteerejä ja tästä syystä sitten kun varjosteet jälleen kokoontuvat, haluaisin saada tietää, miten ylipäätään tänään voidaan selkeästi harmonisoida sääntöjä. Miten voisi saada selkeitä sääntöjä sille, mitä yrityksiä me oikein tarkoitamme, kun sanomme että yrityksissä täytyy olla tietty määrä naisia johtotehtävissä. Kiitos Rova Cheskova. Seuraava puhuja on Rova Ovir, olkaa hyvä. Tänään rouva presidentti. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen yksi varjoesittelijöistä. Olen tutustunut mietintöön peripohjaisesti useaan otteeseen ja haluaisin sanoa, että pidän sitä erittäin hyvänä ja on vaikea lisätä siihen yhtään mitään, koska kaikki näkökannat on hyvin otettu huomioon. Äskettäin Davosissa talouselämän, tapahtuu talouselämien johtajien tapaaminen – siellä oli paikalla huippuyrityksiä, innovatiivisia yrityksiä, ja siksi on iloinen siitä, että se, mitä mietinnössämme on ja mitä Davosissa todettiin, osuvat yhteen, joten meillä on toivoa siitä, että tavoitteet, jotka mietinnössä ovat ja jotka liittyvät naisten osallistumiseen, voidaan saavuttaa helpommin. Haluaisin mainita kuitenkin poliittisen eliitin, hallituksemme. Minun kotimaassani viikko sitten pidettiin parlamenttivaalit, ja nyt on käynnissä hallitusneuvotteluja ja uuden hallituksen muodostaminen. Ja olemme varmoja siitä minun maassani, että saamme kenties kaksi ministeriä hallitukseen, niin olemme saavuttaneet 10 prosenttia. Kaksi ministeriä, naisministeriä on, olisi hyvä asia, ja he tietysti johtavat kulttuuriasioiden ministeriötä, siis sellaisia alueita, joissa on rahoitusongelmia ja joita pidetään vähemmän arvokkaina yhteiskunnan kannalta. Kun puhumme poliittisesta suunnasta, ja jos hallitus osoittaa mikä on suunta, silloin on hyvin vaikea panna toimeen tässä mietinnössä esitettyjä hyviä ajatuksia. Minä kysyn tänään komission jäseneltä, pystyykö hän esittämään joitakin oikeudellisia määräyksiä, jotka voisivat pakottaa jäsenvaltiot panemaan toimeen eh, näitä määräyksiä Työ on käynnissä, aika kuluu. Olen iloinen siitä, että meillä parlamentissa on selkeä poliittinen tahto edistää tätä asiaa. Ja me tiedämme, että kiintiöt eivät ole ensisijainen väline, sillä monia muita välineitä on myös otettu esille, joita voidaan käyttää – Nimittäin vain kiintiön käyttäminen, niin kuin joissakin yhteiskunnissa on, ei välttämättä ole aina tarpeen. Vielä kerran kiitokset esittelijälle. Toivon, että hyväksymme hyvän asiakirjan, joka edistää asioita myös minun kotimaassani. Niin, kiitos. Ovat Kiitos puheenjohtaja. Puheenvuoroni aluksi. Onnittelen tietenkin esittelijä Kratsaa. Ja haluaisin lukea teille Shapirin minulle jättämän äh, äh, viestin, joka liittyy tähän mietintöön. Elisabeth ei päässyt paikalle. Hän on toisessa valiokuntakokouksessa. Haluaisin sanoa Rodille, että hän on tässä onnistunut tekemään varsin hyvän spakaatin. Ja to, hän on todella käsitellyt hyvin tätä naisten asemaa yritysjohdossa. Hän käsittelee tässä naisten edustuksellisuutta yritysjohdossa ja tämä asia pitää ratkaista. Ja ratkaisuun tarvitaan elementti, jonka me kaikki tiedostamme, tästä esittelijä puhui, samoin muut. Eli meidän täytyy parantaa perhe- ja työelämän yhteensovittamisen mahdollisuutta, jotta pätevät naiset voivat todella luoda uraa ja päästä johtotehtäviin asti. Mitä tulee sitten esittelijämme suosituksiin, niin haluaisin sanoa, että se tapa, jolla hän käsittelee asiaa ja myös se tapa, jonka Reding toi esiin siitä, että ollaan yhteydessä yritysmaailmaan ja katsotaan, miten naiset voidaan saada paremmin yritysjohtoon on mielestäni hyvin arvokas lähestymistapa ja järkevä sellainen. Jos sitten vapaaehtoisin keinoin emme pääse tavoitteisiin, niin viimeinen keinomme ainakin väliaikaisesti ovat tällaiset kiintiöt. Ja olen tyytyväinen, että Kratsa käsittelee tätä aihetta hyvin selkeällä tavalla. Nyt haluaisin lukea viestin, jonka sain Elis- Elisabeth Chantierilta ranskaksi. tuo, tukeni tätä erinomaista työtä vastaan, joka tuntuu vastaavan välttämätöntä kehitystä erityisesti seuraavissa useissa kohdissa. Ensin jäsenvaltiot investoivat koulutuspolitiikkaan, nuorten, tyttöjen ja naisten naisten kohdalla. Kuitenkaan heidän uransa eivät ole samalla tasolla kuin heidän koulutuksensa. Millä yhteiskunnalla on varaa luopua 50 prosentista älykkyys, älykkyydestään viidestä puolesta työvoimastaan? Ja erityisesti kun on vielä vaalalla taloudellinen kriisi, näin ollen täytyy todella ponnistella aidosti, jotta tuetaan naisten pääsyä vastuupaikoille. Toiseksi, yritykset, jotka ovat harjoittaneet tasa-arvopolitiikkaa naisten ja miesten kesken ja jotka ovat tukeneet naisten pääsyä johtopaikoille, ovat paremmin pärjänneet tässä taloudellisessa kriisissä. Tällainen dynamiikka tukee työllisyyttä ja sitä pitää edelleen kehittää. Tässä meillä on kaikki voitettavanamme. Kolmanneksi, olen täysin samaa mieltä ehdotuksista, pain, tarpoista ehdotuksesta, jota Kratsa on tehnyt, olisin halunnut, että naiset voisivat eh, nähdä, että heidän työnsä arvo tunnustetaan pelkästään heidän pätevyytensä pohjalta, mutta minun täytyy kuitenkin myöntää, että täällä me emme määrittele mitattavia tavoitteita ja mitattuja tavoitteita, tai jos emme näin tee, niin emme saa yleistä naisten tilannetta edistettyä eurooppalaisten yritysten kohdalla. Joten kiitän esittelijää hänen ehdotuksistaan, joita minä tuen. Ja edelleen haluan korostaa, että meidän täytyy kulkea samanlaiseen suuntaan julkisen hallinnon puolella. Kiitos. Kiitos, ova Vastos. Ja nyt Rova Matera, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä ja tuen Gratsaa siinä, miksi hän halusi laatia tämän mietinnön. Se on erinomainen ja se on koko parlamentissa, EU:ssa ja erityisesti joissakin EUn jäsenvaltiossa, kuten Italiassa, jossa tänään äänestetään senaatissa lakiehdotuksesta, joka koskee naisten osallisuutta julkisissa ja yksityisissä yrityksissä. Aihe on siis hyvin ajankohtainen. Ja haluaisin kysyä, sopisiko Kratsalle se, että otettaisiin tällaisia ad hoc verotoimenpiteitä käyttöön niille yrityksille, jotka haluavat ja ovat valmiita toimimaan tämän eteen. Tämä koskee siis tulevaa direktiiviä. Erityisesti siis tässä olisivat kyseessä sellaiset yritykset, jotka suosivat naisia niin, että he voivat yhdistää entistä helpommin työ- ja perhe-elämän. Me olemme keskustelleet jo tässä valiokunnassa vuoden 2012 talousarviosta ja tulisi pohtia tiettyjen pilottihankkeiden mahdollisuutta, joilla parannettaisiin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista entisestään. Kiitos vaan Matera. Ja nyt olen merkinnyt itseni tähän kohtaan puhujalistaa. Ja haluaisin aloittaa sanomalla, että minäkin olen varjoesittelijä tässä asiassa. Ja haluan kiittää Rova Kratsaa mietinnöstä, joka on minun mielestäni lähtenyt oikeaan suuntaan. Se on kattava ja varjoesittelijänä Minulla ei ole näkemystä siitä, että olisi mitään alueita, joita voitaisiin vielä erityisesti vahvistaa. Minusta useimmat asiat ovat jo mukana mietinnössä. Tulemme näkemään, mitä syntyy keskusteluista, tuleeko mahdollisuuksia tehdä jotakin parannuksia. Haluaisin onnitella Rova Kratsaa myös siitä, että hän otti vastuun tästä mietinnöstä. Tämä on erittäin ajankohtainen asia kaikissa jäsenvaltioissa. Se on herättänyt valtaisasti kiinnostusta ja keskustelua. Keskustelu jatkuu edelleen. Ja huomaan, että keskustelu saa aikaan myös sen, että lisätään tietoisuutta muistakin tasa-arvokysymyksistä. Ja kysymys on juuri siitä, että korostetaan naisten pätevyyttä ja naisten mahdollisuuksia. Haluaisin myös todeta, että tässä keskustelussa puhutaan paljon myös siitä, miten myönteistä taloudellisesti on yrityksille se, että on enemmän naisia päätöksenteossa mukana ja johtamassa yrityksiä. Minusta se on hyvin tärkeä argumentti, koska on ilmi selvää, että tarvitaan naisten pätevyyttä yrityksissä ja että se on taloudellisesti myönteinen asia. Se on hyvin tärkeä argumentti. Mutta minulle on kysymys myös siitä, että tasa-arvon myös yritysten sisällä on oltava tärkeä asia itsessään. Tasa-arvo on ihmisoikeus, se on ihmisoikeus. Miehillä ja naisilla pitää olla samat mahdollisuudet, ja siksi tämäkin on tärkeä tasa-arvokysymys. Mutta voimme sitten viitata lisäbonuksena siihen, että yrityksille tällä on myös myönteistä vaikutusta taloudellisesti, jos naisia on mukana johtotehtävissä. Näen tässä myös mahdollisuuden siitä, että me usein puhumme eh, sukupuolistereotyyppien merkityksistä, että naiset ja miehet usein luokitellaan eri lokeroihin. Ja yritysjohdon lokerossa katsotaan, että mies on se, jonka tehtäviin tämä alue kuuluu. Jos pystymme rikkomaan sukupuolistereotyyppejä tälläkin alueella, se myös vaikuttaa myönteisesti tasa-arvokysymyksiin. Kohta kolme mietinnössä mainittiin kohtana, jossa Rova Kratsa korostaa sitä, että ei pidä antaa naisille tehtäviä johtelmissa kunniavirkana. Minusta se on oikea lähtötapa. Olen erittäin tietoinen siitä, että tänään miehille annetaan tällaisia johtotehtäviä kunniavirkoina. Minusta on hyvin tärkeää se, mitä Rova Kratsa mainitsee, että naisia ei pidä nimitä nimittää tällaisiin johtotehtäviin siksi, että se olisi jonkin kunniatehtävä, vaan siksi, että naiset ovat päteviä ja niihin tehtäviin, joita tehdään näissä yritysten johtoelimissä. Mitä tulee sitten kiintiöihin, lopetan nyt, mitä tulee kiintiöihin, olen sitä mieltä, että kiintiöt ovat välttämätön väline, jotta saadaan aikaan käänne tilanteessa, joka ei ole hyvä, joka ei toimi niin kuin sen pitäisi. Kun 97 prosenttia suurista, suurten yritysten johtajista on miehiä, täytyy todeta, että jotakin on vialla. Ei näin voi olla. Ei voi olla niin, että vain kolme prosenttia naisista katsotaan päteviksi olemaan johtavissa tehtävissä yrityksissä. Ja jotta tähän saadaan muutoksia, minusta kiintiöt ovat välttämätön väline, jolla saadaan korjattua tätä epätasapainoa. Voin tukea Rova Kratsan esitystä siitä, että selvästikin yrityksillä pitää olla mahdollisuus itse säätelyllä korjata tilannetta, mutta olen myös täysin tie tietoinen siitä, että jos yritykset eivät toimi, niin silloin meidän pitää käyttää kiintiötä välineenä. Vielä kerran kiitos Rova Kratsalle erinomaisesta mietinnöstä. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Wertman, olkaa hyvä. Ja dankeschön. Ah. Kiitos. Haluaisin aivan lyhyesti puhua parista kohdasta. Minusta tuntuu siltä, että Tsekin tasavalta ja Itävalta ovat hyvin lähellä toisiaan, koska ehdokkuuteni takia minua syytettiin siitä, että hylkään tyttäreni, olen tällainen etääiti. Ja minulla on 16-vuotias tytär, no en minä tässä nyt halua tehdä eroa siitä, onko lapsi nuori vai ei, mutta kyllähän on jo teini-iässä ja hän on kyllä nyt oikein hyvin. Itävallassa meillä on tällainen hyvin vanha stereotypia Valitettavasti siellä ollaan edelleen sitä mieltä, että naisten pitäisi huolehtia kodista ja lapsista, eikä miehien odotetaan pystyvän huolehtimaan näistä asioista. No, en minä näe tässä mitään eroa ja sanoisin, että meidän pitäisi vaatia miehiä osoittamaan, että he ovat päteviä myös kodin ja lastenhoidossa. Ja naisille annettaisiin tätä kautta enemmän mahdollisuuksia toimia muualla. Eivät naiset ole vähemmän, vähemmän päteviä kuin naiset. Heidät pitää vain löytää, kuten Reding sanoi. Kiintiöt voivat olla tällainen apuväline siihen asti, kun voimme todeta, että ollaan 50-50 tilanteessa – ja ne ovat tärkeä keino, jotta tähän voidaan päästä. Ja sitten mietinnöstä kohta kolme. Totta kai kyseessä eivät saa olla mitkään kunniatehtävät. Ja olisimme halunneet tähän myös lisäyksen siitä, että yrityksen ulkopuolelta tulee naisia, jotka ovat saaneet tämän johtoaseman pätevyyksiensä takia. Ja sitten kohtaan neljässä puhutaan työ- ja perheelämän yhteen sovittamisesta ja äh, vanhempien roolista. Haluaisin viitata siihen, mitä Matera sanoi verokannustimista. Voisimme ehkä antaa tällaisia kannustimia suurille yrityksille, jotka perustavat äh, päivähoitopaikkoja yrityksen äh, työntekijöille. He voivat näin ehkä tehdä myös ylitöitä ilman, että täytyy tuijottaa koko ajan kelloa ja miettiä, että kohta lasten hoitopaikka menee kiinni. Ja sitten pitäisi Tätä pitäisi ainakin pohtia. Samoin haluaisin viitata siihen, että on paljon naisia, jotka ovat huomattavasti pätevämpiä kuin miehet, mutta saavat huomattavasti vähemmän palkkaa kuin miehet. Eli sama, samanarvoinen työ ei merkitse pelkästään samaa työtä, vaan tässä tulisi mainita myös sama pätevyys tai jopa parempi pätevyys, koska näin ei ainakaan omassa jäsenvaltiossani, omassa valtiossani vielä ei ole, eikä varmasti kaikissa muissa maissa. Missi Saborska. Ja nyt rouva Zaborska, olkaa hyvä. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcela vyzdvihnúť. Eh, niin, ensinnäkin haluaisin sanoa, että arvostan Rova Kratsan tekemää työtä. Mietin on hyvin Rova Kratsa on pyrkinyt käsittelemään eri näkökantoja, jotka liittyvät tähän ongelmaan. Minusta tässä on todellakin monia näkökantoja. Haluaisin tässä yhteydessä keskittyä yhteen asiaan, joka myös mainittiin mietinnössä. Kysymys on seuraavasta. Jos naisille ja miehille ei anneta mahdollisuutta olla tasavertaisesti mukana julkisessa elämässä, se merkitsee sitä, että meidän yhteiskuntamme menettää, että siltä viedään suurta, suuria lahjakkuuksia, suurta potentiaalia. Toisin sanoen tähän kätkeytyy suuria mahdollisuuksia, mikä on tärkein syy sille, että meidän pitää varmistaa se, että tämä ongelmakokonaisuus ratkaistaan, että kaikki voivat hyödyntää mahdollisuuksia ja että myös naiset voivat osallistua yhteiskunnan kehittymiseen. Tässä yhteydessä haluaisin puhua siitä, mistä Rova Redding äskettäin puhui. Rova Kratsa mainitsee mietinnössään ja tuomitsee tilanteen yksittäisissä jäsenvaltioissa. Kysymys on Espanjasta, Alankomaista, Belgiasta ja Saksasta. Kysymys on maista, jotka pyrkivät kiintiöillä tai vastaavilla toimilla saavuttamaan sen, että naisten edustuneisuus yrityksissä olisi suurempaa. Jos me tarkastelemme määräaikoja, Kysymys on vuodesta 2014. Vaikka tämä nyt ei tapahtuisikaan näin nopeasti, olemme minun mielestäni kuitenkin hyvällä tiellä. Rova Redding puhui siitä, että vuoteen 2012 mennessä ei onnistu saavuttaa sitä, että naiset ovat yrityksissä voimakkaammin edustettuina, tai että jos se ei onnistu vuoteen 2012 mennessä, pyrittäisiin käyttämään lainsäädäntömenetelmiä. Minusta jokainen maa, jokaisen maan pitää voida kulkea omaa tietään. Silloin me emme törmää mihinkään vastarintaan, koska se olisi todellakin vahinko. On tärkeää puhua asiasta, on tärkeää tehdä työtä edelleenkin ja rikkoa esteitä. Minä olen vakuuttunut siitä, että toimenpiteet ja välineet, joita Rova Kratsa ehdottaa kohdassa neljä, voivat hyvin olennaisesti vaikuttaa siihen, että tilanne paranee ja että naiset voivat paremmin päästä esille yritysten johtotehtävissä. Rova Kratsa on pyrkinyt käsittelemään tätä mutkikasta kokonaisuutta, ja niin minä olen vakuutunut siitä, että valiokunta voi tukea mietintöä. Kiitos Sova Saborska, ja nyt annan puheenvuoron komission edustajalle rouva Tomasettille, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. And, uh... puheenjohtaja, luonnollisesti tiedättekin, varapuheenjohtaja Redin kertoi tästä sitoumuksestaan asiaan, mitä tulee päätöksentekoon, siis talousen päätöksentekoon. Tämä sitoumus perustuu myös, niin kuin tiedätte, uuteen strategiaan tasa-arvon naisten ja miesten välillä, jonka komissio on hyväksynyt. Tämän takia olemme tietenkin tyytyväisiä jälleen kerran tästä mietinnöstä, mitä täällä olette laatimassa. Ihan muutama sana muistuttaakseni siitä, että aikaisemmin, mutta myös nyt, komissio tukee taloudellisten välineiden kautta, rakennerahastojen kautta toimia päätöksenteon kohdalla vuosien aikana olemme rahoittaneet tai olemme keränneet varoja jäsenvaltiotasolla hankkeisiin. Sosiaal- Euroopan sosiaalirahasto ja myös rakennerahastot ovat olleet käytössä. Tästä tänäänkin on muistutettu. Niin on tärkeä rooli, kun kehitetään naisten asemaa päätöksenteossa. Vielä yksi asia tältä pohjalta, siis naisista ja päätöksenteosta. Tietenkin tänään puhumme tavoitteista ja sitten mm, täytyy tietysti mit, voida mitata edistyminen kohti tavoitteita. Olemme todellakin sivo, sitoutuneita tähän työhön ja keräämme tietoja tästä tärkeästä aiheesta ja raportoimme vuosittain luvuista, joita tietokantaan on saatu. Kuten te tiedätte, Olemme juuri julkaisseet tämän kertomuksen sukupuolten tasa-arvosta yritysten johdossa, ja tämä jotakin kappale tänne huoneeseen. Tämä on tärkeä asia jatkaa. Kiitoksia. Tack siis Tak, kiitos Rova Tomasetti. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Kratsalle loppukommentteja varten. Olkaa hyvä Rova Kratsa. Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen kuultuani kommenttejanne ja uskon, että meillä on nyt hyvät lähtökohdat lopullisen tekstin laatimiselle. Mietinnön tavoite on ehdotettujen suuntaviivojen mukainen. Ensinnäkin sitten siitä, mitä Kosta sanoi. Hän ei ole enää paikalla, mutta tämän soveltamisalaan kuuluvat naiset johtoasemassa, eivät niinkään naisyrittäjät. Kosta viittasi toiseen hyvin tärkeään aiheeseen, eli naisyrittäjiin ja siihen, kuinka merkittävä rooli heillä taloudellisesti on. Kostan tekemä esittämä huomio tähän suuntaan on tärkeää. Tässä ei saa rajoittua pelkästään pk-yrityksiin, vaan myös sosiaalisen talouteen. Monet pienet sosiaalistyyppiset yritykset täytyy myös saada hyötymään tällaisista politiikoista ja käsitteestä, joka edistää tasa, tasapuolista, tasa-arvoista kohtelua. Tässä viitattiin myös kohtaan kolme ja myös kohtaan neljä. Eli näihin kunniatehtäviin, kunniavirkoihin. Niitähän on siis myös miehillä. No, tästä aion laatia tarkistuksen. Meidän täytyy korostaa sitä, että johtotehtäviin saadaan yhtä paljon naisia kuin miehiä. Eli se, mikä pätee miehiin, sen täytyy päteä myös naisiin. Meidän täytyy löytää ne naiset, jotka kykenevät luomaan uraa. Meidän täytyy antaa arvoa. sille henkilökunnalle, joka kykenee urakehitykseen. Sitten se, mitä Seskova sanoi. Puhumme työ- ja perheelämän yhteen sovittamisesta ja työtä tekevien vanhempien roolista. Meidän täytyy viitata tässä myös pieniin lapsiin ja jossakin artikloissa olen pyrkinyt käsittelemään koko tätä ongelmaa järvien välistä. Voi lukea, että tuemme Barcelonan tavoitteita. Enkä usko, että tässä nyt erikseen täytyy viitata pikkulapsiin. Kyllä yritysten täytyy ymmärtää, minkälaisia tarpeita naistyöntekijöillä tai työntekijöillä ylipäätään on. Mikäli heillä on alaikäisiä lapsia, tämä tulee tästä ilmi myös ilman selkeää erityisviittausta asiaan. Cheskova puhui lainsäädännön eroista jäsenvaltioissa. Tähän viittaankin 7 artiklan B-kohdassa, ja sanon, että tosiasuutta täytyy, kan, täytyy kunnioittaa. Ja samoin täytyy kunnioittaa eri rakente, rakenteita yrityksissä, eri tilanteita eri maissa ja lainsäädännön sitovuuksien eroja. Ja viitan tässä myös aluetasoon, koska on sellaisia maita, joilla on tiettyjä alueellisia erityispiirteitä. Eli että lainsäädäntö ei koske ainoastaan koko maata, vaan tiettyjä aluetasoja. Mutta ehkä Cheskova tätä asiaa voidaan tuoda hieman paremmin ja selkeämmin esiin. Ovir sitten viittasi kahdeksan artiklaan ja juridisiin lausekkeisiin. Hän ei olekaan enää läsnä, mutta Kohdassa kahdeksan puhutaan konkreettisista mitattavissa olevista asianmukaisista suunnitelmista ja tämä täytyy todella ottaa tässä huomioon. Kiitän myös Morolta ja Bastosia. Moro ei ollut paikalla, mutta häntä kuitenkin kuultiin. Matera viittasi sitten välttämättömyyteen siitä, että tuetaan niitä yrityksiä, jotka haluavat poistaa esteitä ja haluavat edesauttaa sitä, että esteitä voidaan purkaa. Tämä on asia, jota voimme tässä työstää. Rakennerahastoilla pyritään juuri tähän. Eli halutaan helpottaa niiden yritysten toimia, jotka edistävät sitä, että naisia saadaan mukaan ja heidät saadaan pidettyä työmarkkinoilla. Meillä on siis tähän liittyviä välineitä, niitä täytyy edistää entisestään, jotta yritykset todella käyttäisivät niitä hyväkseen. Sitten Vertman toi esiin kolme artiklaan liittyviä mielenkiintoisia näkökulmia. Kolme artiklaan. Monet kollegat näyttävät kiinnittävän huomiota. Ja hän viittasi myös erääseen toisen asiaan. Näyttää siltä, että perusesteenä ei ole siis työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tai lasten koulutus, vaan lasten kasvatus, vaan yrityskulttuuri. Sillä on tärkeä rooli. Eli emme saa tässä ainoastaan painottaa tätä ensimmäistä mieleen, mieleemme tulevaa estettä, eli yhteensovittamisongelmaa, koska meillä on jo välineitä, joilla tähän voidaan puuttua. Meillä on yhteisön välineitä, ja puhun tässä nyt rakennerahastoista. Ei, meidän täytyy ajatella myös yrityksissä vallalla olevaa kulttuuria, ja meidän täytyy antaa itse naisille mahdollisuus toteuttaa kunnianhimojaan ja mahdollistaa se, että he voivat päästä johtotehtäviin. Ja Kosta puhui tästä. Tästä täytyy puhua, että toimia EU-tasolla, mutta jäsenvaltioiden täytyy myös itse kantaa vastuunsa. Koska jos hyväksymme lainsäädäntöä EU-tasolla, niin voi syntyä reaktioita jäsenvaltioissa. Ja samanaikaisesti meidän täytyy pitää tavallaan tätä liekkiä yllä, kuten komission jäsen sanoi. Kun kansallisesti ja Euroopan tasolla lähdetään näihin toimiin, niin täytyy tiedottaa asiasta laajasti, jotta jäsenvaltiot ymmärtävät niiden vastuut ja lähtevät sitten täydentämään Euroopan tason toimia. Ja yritysten on ymmärrettävä itse, mitkä niiden edut ja rajat tässä asiassa ovat. Halusin myös lisätä tähän sen, että aion tutkia tätä kiintiöasiaa eri Euroopan tason elimissä. Tästä on tehty jo tarkistus EKPn ja Euroopan investointipankin osalta. Ja on olemassa myös uusia markkinavalvontavälineitä. Ja tämä on asia, joka täytyy ottaa tässä huomioon myös Euroopan tasolla. Ja tämä täytyy ottaa käyttöön uusissa hallintoneuvostoissa niin, että yritykset todella lähtevät toimiin, mikäli niillä on selkeä suora yhteys meihin. Haluan kiittää myös komissiota, joka tänään oli läsnä, ja komission jäsenen huomioista kiitän, koska hän kantoi oman panoksensa näiden asioiden eteenpäin viemisessä, jota mietintönikin käsittelee. Kiitos tästä hyvin moninaisesta keskustelusta, jota olemme käyneet. Uskon voivani ottaa mietintööni mukaan joitakin kysymyksiä, joita täällä tuli esiin osallistumisesta ja siitä, kuinka välttämätöntä näihin toiminnan lähteä. Kiitos. Aikataulu on seuraava. 23. maaliskuuta kello 12 määräaika tarkistuksille. Äänestämme valiokunnassa 20. huhtikuuta ja äänestys täysistunnossa on suunniteltu pidettäväksi kesäkuussa. Näin olemme nyt tulleet kohtaan 16 muut asiat, eikä nyt ole mitään muita asioita jäljellä. Kohta 17 on seuraavan kokouksen aika. 20 23. maaliskuuta meillä on ylimääräinen kokous ja sitten meillä on kokous huhtikuussa 20. huhtikuuta. No niin, on siis aika päättää päivän valiokunnan kokous ja haluan tehdä sen kiittämällä kaikkia kollegoja, sihteeristöä ja tulkkejamme. Kiitos tästä päivästä ja seuraava kokous on siis 24. maaliskuuta.